I think we can start. No niin, voimme aloitella. Takomta. kommt Na, was los? No niin, mikä mättää? was een trein aan het bouwen tussen... Groningen ja Lierin välillä oli pieniä yhteysongelmia. So, schönen guten Morgen. Hyvää huomenta, arvon kollegat. No niin, jatkamme huomista kokoustamme. Mitä tulee eiliseen koordinaattoreiden kokoukseen, olette saaneet kopiot pöytäkirjoista, jos puolen päivän mennessä ei tule mitään huomautuksia. Paitsi, että Ismail ilmeisesti saman tien haluaa lausua jotain siihen liittyen. Hyvää huomenta, arvon kollegat, hyvää puheenjohtaja. Niin, pöytäkirja on pöydällä. Ja kun katsotaan esityslistan kohtaa kahdeksan, niin kyse on Tranin päätöslauselma tekstistä sosiaalipaketista liikennealalla – Uskoakseni eilen kävimme hyvinkin syvällistä keskustelua siitä, onko tämä tarpeellinen vaiko ei, ja enemmistö päätti, että hylkäämme ehdotuksen. Ja tämä on tämä niin sanottu vastalauseen, ja toivoisin, että marraskuisessa kokouksessamme asia on esityslistalla. Näinhän me jo eilen sovimme, joten toimitaan näin. Muita kommentteja, olkaa hyvä. Sí, presidente, sí, muy rápidamente. Eh, ha llegado a mi... Hyvin lyhyesti, puheenjohtaja, kuulin, että päätöksissä ehdotetusta valtuuskunnan matkasta minä teen ehdotuksen liittyen erääseen raja-alueeseen, ja jota ryhmäni tuki. Ja te mainitsitte Saragossan, komissio kutsui siis, etsi kutsun Sarakoossaan liittyen ja tämä valikunta ei ollut suunnitellut tuota kokousta, joten voisitteko ottaa kantaa tähän päätökseen, sillä liikennevaliokunta ei käynyt Aragonissa vielä, joten olkaa hyvä muistakaa se. Ehkä tämä voisi tapahtua ensi vuonna, siis sillä emme ole käyneet siellä aikaisemmin Kävimme siellä TNT-päivillä, mutta se ei liity mitenkään tämän valiokunnan yleisötehtäviin. Niin, eilen oli tietenkin kompromissi ja me olisimme voineet järjestää kymmenenkin matkaa, mutta sovimme viidestä ja ensi vuoden asiat ovat asia erikseen. Mistään ei ole vielä luovuttu, mutta näistä viidestä mainitusta niistä sovittiin jo. Robert. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin vielä palata menettelytapakysymykseen. Jos säännöt sanovat, että täytyy olla laaja enemmistö koordinaattoreiden kokous, kokouksessa, niin tästä syystä Ismail vastusti päätöstä. Enemmistö ei ollut laaja. Voiko koordinaattoreille antaa valtuuksia määritellä, mitä laaja enemmistö tarkoittaa, sitten kun seuraava tapaus tulee vastaan? Olisi hienoa, jos valiokunta voisi tukea koordinaattoreiden työtä niin, että paremmin voitaisiin määritellä, mitä laaja enemmistö tarkoittaa. niin näin se yleensä menee, mutta kun kyse on kiistanalaisista kysymyksistä, niin loppupeleissä komissio vastaa asiasta. niin kyse on vain suosituksista, mutta Robert, nyt sun kannattaisi kuunnella. Niin, kuuntelepas nyt, mitä minulla on sanottavana. Minä nimittäin vastaan kysymykseesi. Eli Yleensä näin toimitaan, mutta kun kyse on kiistanalaisesta asiasta, koska koordinaattorithan voivat lausua vain ainoastaan suosituksia, jotka hyväksytään, mutta jos näin tämä ei mene, niin kun puhutaan demokraattisesta päätöksenteosta, niin valiokunta tekee päätöksen, jolloin marraskuussa tästä asiasta tehdään lopullinen päätös. Siis yleensä näin toimitaan. Tämä nyt oli ensimmäinen kerta minullekin, mutta näin se vaan menee. Ja, vielleicht Dann noch heute Nachmittag. Niin, iltapäivän istuntoomme. Hys, hys kollegat. Tseki on Is- Tseki ja Ismail, voisitteko nyt seurata tätä tärkeää ilmoitustani? Niin iltapäivällä keskustelemme kansallisten parlamenttien edustajien kanssa. Paikalla on 35 parlamentaarikkoa monista jäsenvaltioista, toivottavasti myöskin valiokunnan edustajia on lukuisia paikalla. Emme tapaa täällä, koska sali on liian pieni. Me tapaamme salissa 462, eli Jan rakennuksen salissa. Parlamentaarikot tulevat tänne vain kerran vuodessa, ja siksi teemme niin, että kaksi kansallista parlamentaarikkoa puhuu ja sitten yksi meidän porukastamme. Puheaika on aika lailla rajallinen. No hyvät hyssykät, arvon kollegat, nyt riittää. Ismail. Also, das ist, weil es wichtig ist. Niin, tämä on tärkeä asia. Me voimme tietenkin lyhentää puheaikaa, mutta kansallisissa parlamenteissa ei ole totuttu minuutin puheenvuoroihin, joten annetaan heille kaksi, puhe, kaksi minuuttia. Ja siksi me pääsemme sitten nauttimaan näistä kansallisen tason tiedoista. Now come votes. Ja sitten äänestyksiin. Ensimmäisenä viisumipaketti. ja kortit koneeseen. Wir machen zunächst mal den Test. Ensi alkuun koeäänestys. No niin, tarkkana. Äänestys alkaa. Alles okay. Kaikki näyttäisi olevan kunnossa. Onnittelut edustaja Fanne Kampille. Auf wie immer haben wir lange gewartet. Niin teitäkin. Odotimme pitkään täällä. Wir beginnen mit Touring Visa. Eli aloitamme kiertomatka viisumeista. Suullinen tarkistus. Vastustaako joku tätä suullista tarkistusta? Eipä näytä vastustavan, joten puolesta äänet, vasta äänet, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta. Se raukeakin hyvä. Sitten tarkistus kuusi, Se on vedetty pois. Tämä on vain kielellinen korjaus, siihen ei puututa, seiska on rauennut, sitten suullinen tarkistus. Vastustaako joku tätä? Eipä vastusta. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9 on rauennut. 10 myöskin 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 vedetty pois, 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 vedetty pois, 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten johdantosan kappaleet, tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten vielä loppuäänestykseen koneäänestys alkaa. Alam abgestimmt. Kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty lukemin 36.4. Onnittelut. Näin pääsemme seuraavan äänestykseen aiheesta viisumisäännöstö. Kompromissi ykkönen ensi alkuun puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21. Se raukeaa. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 on vedetty pois. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 25 puolesta äänet, vasta äänet, tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty 29 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 30 ja 31 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 32 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 33 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 34 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 on vedetty pois. Kompromissi kakkosen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 ja 39 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 40 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, tarkistus 41 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 42 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 10 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 43 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 11 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Suullinen tarkistus. Vastustaako joku tätä? Ei vastusta, joten äänestetään puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 12 raukeaa, 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Loppuäänestys. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty lukemin 40 puolesta, kaksi vastaan, kaksi tyhjää. Onnittelut. Thank you. Jetzt kommen wir zum Bericht von Näin pääsemme edustaja Kyllösen tekstiin aiheena Välimeren tilanne. Tarkistus yksi. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissitarkistus 1. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 19a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 7. Viitosen jälkeen yleensä tulee kyllä kuutonen, mutta otetaan seiska puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 48 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus 48. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Yhdeksäntoista puolesta, 24 vastaan, yksi tyhjää, hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissitarkistus 9 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 65 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 66 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissitarkistus 10 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 80 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Eli tarkistus 80 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 30 puolesta, 14 vastaan, hyväksytty. Tarkistus 79 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ai, pitäisikö tarkistaa? Okei, tarkistus 79. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty lukemin 23.21. Kompromissitarkistus 11. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 82. Puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 94 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 12 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 88 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 100 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Hmm, tarkistetaan, mikäpäs siinä. Tarkistus 100. Äänestys alkaa. Paul, me äänestämme siis tarkistuksesta 100. Niin, siis äänestys päättyy, ei mitään puolesta vastaan. Eli hyväksytty lukemin 24, 19, 1 tyhjä ääni. Tarkistus 58. Puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. No eiköhän tämä ollut selvä tulos. Ai siis ihan vitsin heitit. Vai haluatko ihan oikeasti tarkistuttaa? Tarkistu, kompromissitarkistus 14. Puolesta vastaan tyhjää. Ei kovin moni äänestänyt, eli uudestaan. Kompromissitarkistus 14. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 15. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 104. Puolesta vastaan tyhjää, tarkistetaan. Paul, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty lukemin 26.18. Näin pääsemme loppuäänestykseen. Äänestys alkaa. Yksi päättyy, mutta Yksi puuttuu vielä, mutta äänestys päättyy hyväksytty lukemin 34.9. Onnittelut. Um Wir machen eine kurze Unterbrechung. Keskeytämme hetkeksi. Äänestys sujuikin suunniteltua nopeammin. Tämä kestävä kaupunkiliikeäänestys siirtyi myöhempään ajankohtaan tuossa varttia vaille jatkamme.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 I think we can start. No niin, voimme varmaan aloittaa. Ja, wir machen dann mit unserer Sitzung weiter. No niin, istuntomme jatkuu. Ja toivotan sydämellisesti tervetulleeksi Peter Balatsin. Me tunnemme hänet Pariisin Bratislava pitkäaikaisena koordinaattorina ja nyt hän vastaa Pohjameri-Välimeri-käytävän asioista. Nyt hän esittelee työohjelman me olemme nyt varanneet 35 minuuttia aikaa tähän keskusteluun. Koordinaattorit saavat tässä tapauksessa kollega Balas 10 minuuttia alustusaikaa ja sen jälkeen sitten esitetään kysymyksiä ja kuullaan vastauksia. Työohjelmat on jo viikko sitten annettu teille käyttöön ja täältä salistakin näitä ohjelmia löytyy. Kollega Palas, olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti, hyvät naiset ja herrat. Toukokuun loppuun mennessä minun piti raportoida Euroopan parlamentille, TRAN-valiokunnalle ja Brysselin lentokenttä ei voinut vastaanottaa lentokoneita. Tämä oli osoitus liikenneongelmista noina aikoina, joten istuin jossakin kaukana enkä päässyt paikalle. Pahoittelut siitä, mutta nyt hienoa, että pääs pystyn raportoimaan teille ensimmäistä kertaa uudesta mandatistani. Niin viime vuodesta lähtien siis vastaan Pohjanmeri käytävästä. Ensimmäiseksi muutama tuon käytävän ominaispiirre. Kyse on yksi tärkeimmistä yhteyksistä pohjoisesta etelään Euroopassa. Käytävä ulottuu Glasgowsta, Edinburghista ja Belfastista pohjoisessa Cork Irlannissa. Sieltä siis Pariisin, Lillen, Marsein asti. Se on käytävän loppupiste. Ja siinä on useita sivuyhteyksiä mukaan lukien, kuten ehkä tiedätte hyvinkin tässä multimodaalisessa käytävä lähestymistavassa rautatie, sisävesi, meri, lentokentät, sillat ynnä muut ovat kaikki siinä myös mukana. Kaikki mikä kuuluu rahti- ja matkustajaliikenteeseen. Tälle linjalle on korkean kapasiteetin multimodaaliyhteyksiä siis perustettu muutamia lukuja. Tämä Pohjanmeri-Välimeri käytävä kattaa 40 prosenttia kaikista sisävesi- liikennekäytävistä koko EU:ssa. 40 prosenttia siis ainoastaan tässä käytävässä. 44 prosenttia satamista sijaitsee tällä käytävällä. Tärkeitä satamia on tällä tihänsutulla alueella. 56 prosenttia kaikista lentokentistä myös. Tämä on hyvin korkea keskittymä. Kolme suurimmista lentokentistä, neljä suurimmista satamista ja myös monia lyhyitä meriyhteyksiä lähtee sieltä. Useita ö, kriittisiä aiheita on rajat ylittävät yhteydet, sen Schelde muun, alueella muun muassa Pohjois-Euroopassa Gent-Nösen väli on myös pullonkaula Bryssel, Luxemburg, rautatieyhteys sitten sisämaa, äh, satamayhteydet, niin kuin kansainväliset porttikäytävät, jotka edistävät sisämaat. Merikäytäviin ovat tärkeitä ja ne ovat keskittymiä sisävesiliikenteellisiä hubeja. Yhteen toimivuus on yksi tärkeimmistä huolenaiheistamme, kuten muissa käytävissä, ja sähköjärjestelmät. Tähän käytävään kuuluu nopeita junayhteyksiä Belgian, Ranskan, Luxemburgin läpi Bryssel, Lille, Pariisi esimerkiksi. Viime vuodesta lähtien työstämme tuota käytävä lähestymistapaa ja noin 30 matkaa olen tehnyt kuuteen jäsenvaltioon. Irlanti, Yhdistynyt kuningaskunta, Benelux ja Ranska. Ja voin sanoa teille, että olen kohdannut kahden kesken ministereitä, hallituksen virkamiehiä, parlamentin jäsen, jäseniä ja sidosryhmiä sen lisäksi. Tai siis tämä aikana olen käyttänyt sitten eri kuljetusyhteyksiä tässä käytävällä, käynyt Albertin kanalilla, Skeldejoilla, matkustanut myös laivalla Gentin satamasta Ternöseniin sinne sulkuporteille ja matkustanut korkean, tai siellä hyvin nopeilla junilla Ranskassa, yhdessä kuningaskunnassa. Olemme vierailleet myös Seinen varrella, Maasissa, Rotterdamin satamassa, Pariisi, Besançon, Mulhouse. Sotiayhteys on myös tullut testattua ja jopa helikopterissa olen, helikopterilla olen matkustanut sisävesireittejä pitkin. Siellä on loistavat yhteydet ja sieltä on hienoja kuvia Meillä on kunnia jättää teidän harkittavaksi ja tiedoksi tämä työohjelma, kuten puheenjohtajanne ilmoitti. Olette saaneet sen verkon kautta ja tänään sitten on myös paperiversiota. Siinä on paljon tietoa, siinä näette näitä karttoja ja saatte sitä paljon tietoa tästä käytävästä ensimmäisen yhteisrahoitusvetomuksen jälkeen. No se oli käännekohta meidän työllemme. Toimintamme ensimmäisenä, ensimmäisenä vuotena olemme työstäneet tätä työohjelmaa edelleenkin. Se on ollut viime vuoden suurin saavutuksemme ja olemme saaneet hyvää tukea, logistista tukea ja paljon tietoa Euroopan komissiolta. Ja olemme olleet suoraan yhteydessä myöskin liikenneneuvoston ministereihin ja tämä siis kahdenvälisesti sekä myös siten, että osallistumme epävirallisiin neuvoston neuvostokokouksiin Milanoon viime vuonna. Ja yksittäiset yhteydet on siis pidetty yllä myös tiettyihin parlamentin jäseniin. Olemme saaneet hyvää tukea. Monet koordinaattorit ovat varmaankin raportoineet teille käyttävä foorumista tästä järjestöstä siis. Kyse on hyvin joustavasta tapaamispaikasta, joka alkoi viime vuonna. Järjestimme ensimmäisen formikokouksen huhtikuussa. Siinä osallistui jäsenvaltion edustajia. Sitten kesäkuussa mukaan tulivat muun muassa rautatieinfrastruktuurijohtajat ja sisävesi, liikenne ja satamatoimijat. Kolmannella, kolmannelle kerralla olen kutsunut lokakuuksi paikalle alueiden edustajia, tie- ja lentokenttäjohtajia. Ja neljäs kokous järjestetään joulukuussa. Siellä on sitten hyvin katoa valikoima eri osallistujia. Tämä järjestetään samaan aikaan koridor, tämän käytävän foorumin täysistunnon aikana. Olemme huomanneet, että meidän käytävämme perustuu lähinnä veteen. Vesi on tärkeässä roolissa sisävesiliikenne satamayhteydet, lyhyet satamayhteydet. Ja olemme panneet alulle sitten yhdessä jäsenvaltioiden kanssa vesityöryhmän. Ja tähän asti on ollut kolme työryhmän kokousta. Viimeisin oli muutama viikko sitten. Ja esitin kysymyksen osallistujille siitä, että pitäisikö meidän pitää yllä tätä työryhmää, ja he vastasivat myönteisesti. He haluaisivat jatkaa tämän työryhmän toimintaa uusin sisällöin ja että ad hoc perusteella lisättäisiin muitakin modaliteetteja, mutta tämä Pohjanmeri-välimeri-yhteys on hyvin läheisessä yhteydessä sisävesiliikenteeseen ja satamaliikenteeseen. Lopuksi haluaisin vielä kertoa teille vuoden 2014 toiminnan lopputuloksesta 1,6 miljardia euroa kohdennettiin pohjanmeri käytävälle. Tämä oli lopullinen määrä. 65 ehdotusta jätettiin tämän tarjouskilpailun liittyen 3,5 miljardia euroa liittyen näihin pyyntöihin. 15 ehdotusta, joita eri asiantuntijat eivät suositelleet, että ne eivät täyttäneet kriteerejä. Sitten jäljelle jäi 40, jäljelle 40 hanketta, niistä 34 ehdotusta valittiin komission toimesta, sillä ne toivat eniten eurooppalaista lisäarvoa. Totta kai kokonaiskustannukset näille 34 hankkeelle ovat ehdottomasti korkeammat. Kokonaiskulut ovat 4,4 miljardia euroa. Meidän osuutemme on melko korkea. Ja enemmistö rahoista annettiin vesi liikenteeseen liittyville hankkeille 80 prosenttia. Meillä oli yksi valtava hanke, Sein Scold-hanke, ja useita muitakin oli totta kai. Tällä hetkellä työstämme sitä, että valmistelemme seuraavaa tarjouskilpailua ja saatamme kattaa ERTMS-aiheita muun muassa verten moottori- tai valtatiehankkeita ja samalla pyrimme poistamaan pullonkauluja, jotta jäsenvaltioiden yhteyksiä saadaan parannettua ja eurooppalaista lisäarvoa saadaan myös paremmin huomioon. Puheenjohtaja aikani lienee ohi, joten odotan mielelläni kysymyksiä. Kiitos. Mr. Ballas, thank you very much. Oikein paljon kiitoksia. Kiitokset siitä, että piditte kiinni puheajasta. Siinä menikin aika lailla tarkkaan se 10 minuuttia. No niin, sitten edustaja Ajala Senderin puheenvuoron. Si, ähm, gracias. Äh... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos herra Palas. Kiitos teidän täsmennyksistänne tämän hyvin tärkeän käytävän suhteen. Kysehän on se, että ennen kaikkea käytäjä kulkee vesiyhteyksien kautta, vesireittien kautta. Nyt meillä on jo ensimmäiset tulokset tarjouskilpailuista. Ja tämän pohjalta olin hämmästynyt, kun huomasin, että hanke, joka saa kaikista suurimman rahoituksen, on nimenomaan tämä sen SKO-yhteys yhteys. Enemmän jopa kuin Lion Torino yhteys. Minä keskittyisin nimenomaan tähän seikkaan. Minua hämmästytti tämä tieto. Totta kai pitää paikkansa sekin. Täytyy tässä huomioida, että meillä on edustaja Rike, jonka vaalipiirissä myös tässä toimitaan. Puhutaan lähestulkoon miljardista eurosta tässä ensimmäisessä tarjouskilpailussa. Sen Lesko selde yhteydessä olisi voitu todeta, että tehdään nämä hankkeet yksi toisensa jälkeen, mutta ei, ei suinkaan. Haluaisinkin nyt tietää, mikä tämänhetkinen tilanne on. Olettaisin, että olette käyne, käynyt paikalla, paikan päällä. Kun ajatellaan tätä kanalia, niin mitä, äh, mitä se sitten käytännössä tarkoittaa, kun pyrimme äh, liikennemuodon kuljetusmuodon muutokseen. Miten se vaikuttaa käytännön tilanteeseen? Jens Nielsen. Paljon kiitoksia. Seuraavan edustaja Nielsen. tack för eh, redogörelsen. Eh, det här är ju en av Paljon kiitoksia. Kiitokset, että otit esille tämän tärkeän käytävän. Olen jo muutamilta muilta koordinaattoreilta kysynyt samaa asiaa. Meillä on näitä yhteisiä kokouksia, joihin tekin viittasitte. On erittäin tärkeää, että varsinkin tässä tässä tapauksessa, josta vastaa kollega Trautman Baltian auto Pohjanmerelle, eli että me yhdessä analysoimme tätä käytävä aluetta ja Tarkoituksena on tehdä yhteistyötä kollega Trautmanin kanssa, eli että voimme näistä yhteisistä kysymyksistä keskustella. Kiitoksia. Danke sehr. Kiitoksia, kollega Kluun. Okay, good. Thank you very much. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos myös vieraalle esityksestä. Oli yllättävää, mutta 40, no, no 40 prosenttia kuuluu tässä, tähän käytävään näistä satamista siis, ja haluaisin sitä kysymyksen siihen, että no kuulimme näistä erotuksista ja rahoituksesta, ja mistä rahoitus tulee, ja että mitä tuottoja investoinnille sitten tulisi Euroopan näkökulmasta. Kuten tiedätte, tulen Irlannista, eli Cork ja Dublin ovat äh, hyvin tärkeitä minulle, ja ne ovat saaneet tiettyä rahoitusta, mikä on hyvä, tarkoittaa sitä, että edistystä tapahtuu ja raha äh, käyttö suunnitellaan siis. Ja kysyisin, että mikä on kantanne hankkeisiin, jotka ovat nyt saaneet rahoitusta, mikä niiden tilanne on suhteessa kykyyn käyttää noita varoja ja kehitellä hankkeita eteenpäin. Ja tulevalle kierrokselle sitten totta kai eteenpäin mennään, ihmiset keskittyvät jo siihen. Ja Miten uskotte, tuleeko se olemaan samantyyppinen kuin edellinen kierros, jossa käsiteltiin näitä hankkeita, vai tuleeko lähestymistapa olemaan erilainen? Danke sehr, jetzt Peter Lundgren. Kiitos, ja seuraavan edustaja Lundgren. Eh, tack för ordet. Jag vill också anknyta lite till... Eh, Kiitos, minäkin haluaisin taattua jo todettuun. Tässä on erityyppisiä käytäviä. Esimerkiksi on käyttävä, joka päättyy Puolaan, sanoisin tässä yhteydessä, että kun katsomme tätä nimenomaista käytävää ja Uustadin sataamassa olisi mahdollisuus käsitellä myös raideliikennettä. Eli tässä, tähän liittyy lukuisia aspekteja. Täytyisi rohkaista siihen suuntaan, että kuljetusmuotoja muutettaisiin. Nyt kun katsomme tätä Puolan ja Usvadin välistä käytävää, niin sitten raideliikenteeseen kenties investoidaan enemmän ja parannetaan kapasiteettia tältä osin. Se auttaisi satamien ruuhkan purkamisessa. Tällaista keskusteluahan me käymme. Me perehdymme olemassa oleviin käytäviin ja katsomme, miten niitä voitaisiin pidentää. Kiitos. Danke sehr. Paljon kiitoksia. Minullakin pari kriittistä kysymystä ja sitten teille vastausvuoro. 30 vuoden ajan olen nähnyt, että ihmiset vain haaveilevat siitä, että kun vesiväyliä laajennetaan, niin kaikki siirtyy vesiväylille, mutta faktahan on se, että viimeisen 20 vuoden aikana osuus on pienentynyt kuljetuspuolella 28 prosenttiin, vaikka investointeja on tehty. Jos katsotaan Saksan Reini Main Tonava-kanavaa, niin aikanaan tämä oli kyllä tyhmin rakennushanke sitten Babylin torin rakentamisen ja jos olisi tehty jotain muita päätöksiä, niin tilanne olisi aivan toisenlainen, mutta tämä on vain yksi monista esimerkkeistä. Vihreänä tietenkin kannatan sisävesiliikenteen käyttöä edellyttäen, että meillä on päästörajoitukset ja laivat ovat sopivia näille väylille, mutta voitteko sanoa jonkun hankkeen suhteen, että viimeisen 30 vuoden aikana tilanne on todellakin parantunut? ja kuljetusmäärä on kasvanut vesiväylillä. Onko konkreettisia hankkeita olemassa? Tai että muilla toimin on saatu tavaraa siirrettyä esimerkiksi kiskoilta vesiväylille, tieliikennepuolella, kiskoliikennepuolella esimerkkejä löytyisi lukuisia, mutta vesipuolelta ei niinkään. Mutta monet kyllä turhaan haavailevat, että tämä siirto tapahtuu. Ja jos tällaista siirtoa ei tapahdu, niin silloin raha on mennyt paljon hukkaan. Ja jos raha on siirretty muualle, niin sittenhän ne puuttuvat sitten sieltä, mistä näitä rahoja on aikaisemmin otettu. Questions. Kiitoksia kysymyksistä. No tämä Seine, Skelde, niin se on yksi tärkeä hanke. Sitä on menty eteenpäin ja esitelty. Tänään ovat tehneet Ranskaa ja Vallonia. Vallonian ja Flanderin hallitus yhdessä. Tämä on hyvä esimerkki yhteistyöstä jäsenvaltioiden välillä. Joskus meillä on ongelmana se, että no, jäsenvaltiot yhdistävätkö he hankkeita yhden katon alle vai pitäisikö meidän huolehtia näistä yhteyksistä ja eri keskinäisistä vaikutuksista, joita hankkeella on. Tämä oli oppikirjatapaus siitä, miten jäsenvaltiot toimivat ja yhdistivät useita hankkeita saman katon alle. Me voisimme jakaa tämän Seine Skelden useammaksi pienemmäksi hankkeeksi ja eurooppalaisen hengen ja yhteistyön ansiosta. Sitä osoitti minusta Ranskan hallitus sen avulla Ranska, Vallonia ja Flander pystyivät allekirjoittamaan eri sopimuksia. Olin paikalla, kun yksi allekirjoitus vedettiin ja olin kiitollinen osallistujille, että saivat yhdistettyä voimansa. Eli aina tehtävänä ei ole komissiolla ja muilla toimielimillä rohkaista ja se valita löytämään yhteisiä ratkaisuja, vaan he itse onnistuivat siinä. Joten siinä yksi suuri, valtava hanke, joka vie enemmistön rahoituksesta. Tämä menee toiveidemme mukaisesti ja se on avannut tietä muodollisille muutoksille. Pystytään nyt sitten navigoimaan seinää pitkin alas Pariisiin ja sitten huomataan, yhte, yhteys, tai sanon aikaan yhteys rautatie- ja tieverkostoon. Totta kai tässä käsittelen monia, monia kysymyksiä liittyen siihen, että ovatko ne todella avaamassa mahdollisuudet intermodaalisuudelle, yhteen toimivuudelle. Meillähän on tämä loistava käsite käytävälähtymistavassa, ja minusta tämä on hyvä idea. Mutta mitä tämä intermodaalisuus sitten tarkoittaa? Tarkoittaa se, tarkoittaako se ainoastaan muutosta tai tätä, että vaihdetaan tätä modaliteettia, lisääkö se kapasiteettia? Joka tapauksessa katsomme, mikä tilanne oli alussa, ja sitten pyrimme löytämään vastauksen näihin eri kysymyksiin. Ja puheenjohtaja, katsomme sitten, että toteutuuko se tosiasiassa. Ja kokemukseni nopeista junayhteyshankkeista oli se, että no totta kai keskitymme siihen, että lisäämme kapasiteettia ja että saamme jäsenvaltioiden välille yhteyksiä, mutta kapasiteetti yksin ei riitä ja houkuttele, houkuttele liikennettä. Olemme muassa laajentaneet, lisänneet mahdollisuuksien, nostaneet siltoja kanalien yli, ympäri Eurooppaa, mutta se ei houkuttele kuitenkaan tai saa lisättyä liikennettä. Sen takia pyrimme sisällyttämään sidosryhmät foorumiimme, jotta tiedämme, mitkä heidän motiivinsa ovat. Ja on selvä, se on hinta. Kaikki perustuu laskelmiin ja ongelmana on juuri se, no ensinnäkin tarvitaan kapasiteettia, mutta sitten kun sitä on, niin mikä on vertailukelpoinen hinta, jos ajatellaan yhtiöiden, liikenneyhtiöiden hintaa. Valitsevatko he mieluummin sisävesiliikenneyhteyden, niin sitten pitää ottaa huomioon myös aika. Ja sitten mahdollisuus näistä ratkaisusta. Tunnette varmaankin tämän viimeiseen, viimeiseen pätkään liittyvän ongelman satamissa, tämä last mile-ongelma. Joskus puuttuu vain muutama metri, jotta saataisiin luotua yhteys sataman ja rautatieyhteyden välille. Mutta on sitten eri yhtiöitä, eri omistajia, eri investoijia ja eri intressejä tässä kaikessa. Ja on hyvin vaikea saada nuo viimeiset pätkät yhdistettyä, joten kapasiteetti on hyvä asia. Käytämme rahamme pääasiassa kapasiteetin lisäämiseen eri tavoin, mutta sitten pitäisi analysoida hintoja, näitä vertailukelpoisia kuluja, aika ja ei pidä unohtaa myöskään ympäristöasioita, mitkä ovat lähellä sydäntä, niin mikä on paras ratkaisu siis kaiken kaikkiaan. Kyllä, lähestä yhteistyötä teen Robert Rotmanin kanssa. Tapaamme säännöllisesti koordinaattorin kanssa tapaamme viikon lopussa täällä Brysselissä. Ja yksi Pohjanmeri käytävän ominaispiirteistä on se, että se risteää monien muiden käytävien kanssa, mikä pitää ottaa huomioon. Käytävä käytävässä pitää ottaa huomioon tämä myös sitten rahoituskysymyksissä, mutta tosiaan ne kaikki kuuluvat samaan verkostoon. Pohjanmeri, Itämeri ja muut käytävät risteävät meidän käytävämme kanssa Alankomaissa ja Belgiassa, Atlantin käytävä Pohjois-Ranskassa, Välimeren käytävä Etelä-Ranskassa, joten Pohjanmeri-Välimeri käytävä, sillä on risteämiskohtia neljän muun käytävän kanssa. Ja meidän pitää ottaa huomioon nämä yhteydet sillä ne yhdistävät viisi käytävää kaiken kaikkiaan. Tämän myötä pääsemme hyvin kaukaisiin paikkoihin Euroopassa. Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti, en maininnut sitä, mutta ne ovat yhteydessä eurooppalaiseen verkostoon ensimmäistä kertaa. Tämä siis vastaus, vastaus edustaja Kruunin kysymykseen ensimmäistä kertaa ikinä olemme selvittäneet Yhdistyneen niin kuningaskunnan ja Irlannin. Ja niin mielestäni tämä on keskinäinen oppimisprosessi, joka tässä, jota tässä käydään. Siihen liittyy vaikeuksia, mutta sen myötä voidaan sisällyttää niin sanottuja periferioita, Euroopan näitä kaukaisempia alueita. Kävin Korkissa, mutta kävin myös muuallakin Irlannissa. Tutkin tilannetta ja kävin oman käytävänikin ulkopuolella, kävin Walesissakin ja Pohjois-Irlannissa ja pohjois kotlannissa kävin Dundissa asti. Ja kävin katsomassa, mitä eri mahdollisuuksia on käytössä, mitä Euroopasta lisäarvoa voitaisiin tuoda, jos löytäisiin yhteyksiä tällaisiin periferioihin. Ja tämä täytyy hyödyntää kaikkia. He, he pääsevät yhteydessä Eurooppaan, että Eurooppa pääsee yhteyksiin noihin kaukaisiin markkinoihin. Tämä on sellainen haaste. Totta kai on muita jäsenvaltioita, niin kuin Saksa, Ranska, Itävalta. Niillä on paljon kokemusta siitä, miten tehdä töitä EUn toimielinten kanssa, miten valmistella hakemuksia, miten lähettää se ja niin edelleen. Yhdistynyt ja kuningaskunta ja Irlanti ovat vasta oppimassa ja me olemme oppimassa käymään tätä vuoropuhelua mitä erityispiirteitä liittyy UK satamajärjestelmään, kuka omistaa mitä, kuka vastaa mistäkin, joten tämä ei ole helppoa. Kyllä, meidän tulisi investoida enemmän ratateihin. Olen täysin samaa mieltä. Samalla, kun investoidaan liikenteeseen, joli tämä muutos, tämä vaihto rautateistä vesiliikenteeseen muun muassa on yksi tämän multimodaliteetin pääajatuksista. Aina pitää kuitenkin muistaa nämä yhteyspisteet ja tämän viimeisen, viimeisen pätkän, nämä viimeiset metrit ja siihen liittyvän ongelman. Kramerin kysymyksen, puheenjohtajan kysymyksen vien mukana, eli mistä löydän todellisen vakuuttavan esimerkin siitä, että parannusta on tapahtunut ja että ollaan parannettu kokonaistilannetta ja löydetty konkreettisia esimerkkejä parannuksesta, joka liittyy kapasiteettiin, mutta myös muihin olosuhteisiin. No, Mielenkiinnolla jään odottamaan tuloksia, mutta sanottakoon sen verran, että vuonna 1992 oli Karlstin Düsseldorfin kautta Metmaniin junayhteys päivittäin 300 ihmistä. Käytti tätä hyödyksiin, sitten tämä piti sulkea, mutta pormestarit ja muut ottivat tämän hoitaakseen. Huo, katsottiin, että aikataulu toimivat ja nykyään 23 000 ihmistä käyttää tätä hyödykseen ilman sen kummempia investointeja pelkkää järkeä käyttämällä. Ja tällaista kaipaa myöskin sisävesiliikenteen puolella, sillä tehän ette maksa öljyveroja eikä mitään verkkomaksuja tai muita vastaavaa, joten tämä olisi vain yksi esimerkki siitä, mitä voidaan tehdä. Ja te tiedätte, mistä minun saa yhteyden. Ja koska aikaa on vielä hetki, hetken verran käytettävissä, niin Ines Ajala Sender saa esittää vielä yhden kysymyksen. Creo que no me ha contestado bien, le entendido. Niin puheenjohtaja, enpä usko, että sain vastausta kysymykseeni. Niin kun ajatellaan tätä kaikista kalleinta hanketta, tulkoon miljardi kalliimpi kuin Torino-Lion yhteys. Ja kuin tämä Espanjan yhteys. Kuinka pitkä tämä kanali oikein on? Kuinka paljon maksaa yksi kilometri kanalia? Esitin teille tästä kysymyksen jo. Nyt foorumi vielä keskustelee eri asianosaisten kanssa te sanoitte, mutta miljardi sentään on kyseessä tutkimuksiin ja tälle kaudelle 14 eh, nyt tutkitaan sitä, että onko se mahdollista ja minkälaisia liikennevirtoja. Kyllä tässä nyt täytyy varmuus olla. Onhan meillä muitakin hankkeita. Ja jo vuosikausia meillä on ollut näitä tutkimuksia, eikä ole edes kolmas, kolmatta osaa myönnetty siitä rahoituksesta, mitä tämä kanali saa. Kuinka paljon maksaa kilometri kanalia? Tämän haluan tietää. Ja mitä tästä sitten saadaan tulokseksi? Totesitte, että tutkimuksia tekee ja foor, tehdään ja foorumi keskustelee. Kyllä minä olen aika lailla tästä järkyttynyt. Puhutaan kuitenkin miljardista. Ja tämä on melko moista sotataloutta. Kiitos ja sitten vielä vastaus. So your question about... Pahoittelut en vastannut kysymykseen, joka liittyi tähän täytäntöpanoaikaan, joten olemme sopineet aikavälistä 2017-2023. Tämä on siis tämän hankkeen aika kehys, mitä tulee tähän kilometrihintaan. No, on tässä hinta, joka on 104. No en usko siihen lähetän teille kirjeen ja kirjallisen vastauksen annan sitten liittyen näihin pituuksiin. Ja on paljon muutakin tietoa, jota meillä on. Uskon, että on hyvin tärkeää nähdä muun muassa siltojen määrä ja näiden satamayhteyksien määrä muun muassa. Eli että siihen liittyy paljon tärkeitä piirteitä, muitakin kuin tämä kilometrimäärät. Ja uskoisinpa, että tämä osavastausta on se, että kyseessä on yksi suuri valtava hanke, joka oltaisiin voitu jakaa moneen pieneen hankkeeseen. Ja sitten meillä olisi enemmän hankkeita ja pienempiä summia, rahasummia per hanke. Minä en vastusta sitä, että tuetaan suuria eurooppalaisia ideoita, jos ja kun niissä luodaan yhteyksiä jäsenvaltioiden välille ja liikennemuotojen välille. Näin. Tässä oli juuri kyse siitä, että tämä oli erittäin hyvin valmisteltu hanke totta kai, ja tämä viimeinen sanoni puheenjohtajan puheenvuoroon kapasiteettiongelmaan liittyen usein palaamme tähän muna vai kana kysymykseen. Tällä hetkellä ei ole liikennettä. Mitä jos avaamme uuden yhteyden? Ja siitä syystä meidän tulee analysoida dynaamisia malleja ja pyrkiä saamaan selville, mikä vaikutus olisi sitten. Ja tässä käymme hyvää keskustelua komission palkkaamien konsulttien kanssa. He ottavat paljon, kun meillä on kysymyksiä noihin kysymyksiin liittyen, joten pyritään siis analysoimaan tilannetta, mutta totta kai tiedon keruu ja tulosten analysoiminen on kaikkein tärkeintä. Ja, vielen dank für den... Paljon kiitoksia alustuksesta, kiitokset kysymyksistä vastauksista ja vielä pari vastausta saamme kirjallisessa muodossa ja ne jaetaan sitten kollegoille. Vielä kerran kiitokset teille, kollega Balas ja me tapaamme varmaan vielä uudestaan. Ja, wir kommen jetzt zum nächsten Tagesordnungspunkt. Da geht Näin pääsemme esityslistalla eteenpäin. Rotterdam, Genova, väylä ja käytävä. Tämä on varmaan kiistatta kaikkein tärkein eurooppalainen käytävä ja siksi olemmekin iloisia siitä, että eurooppalainen käytävästä vastaava koordinaattori Pavel Wojciechowski on vieraanamme Mielenkiintoista kuulla, mitä hyvää ja ehkä vähemmän hyvää kerrottavaa tästä käytävästä teillä nyt on tarjottavana, niin olkaa hyvä. Happy to hear that. Uh, Kiitos puheenjohtaja. On ilo kertoa tästä kaikista tärkeimmästä käytävästä. Minä olen aika uusi ja näin ollen aloitin tehtäväni vasta kesäkuussa. Olen kiitollinen edeltäjääni tekemästä työstä. Nyt haluaisin esitellä teille sen, mitä tällä hetkellä tapahtuu tässä hankkeessa. Niin kuin tiedätte, käytävä on varsin lyhyt. Itse asiassa se on lyhin käytävä. Viisi jäsenvaltiota ja ainut, jossa on mukana Sveitsi. 13 kaupunkialuetta, 11 lentokenttää, 8 äh, merisatamaa, 22 sisävesisatamaa ja myös rautatieyhteyksiä. Jos katsotte sitten erityispiirteitä ja multimodallisuutta, joka mainittiin jo Balasinkin puheenvuorossa, niin tämä on oikeastaan kaikista monipuolisin, kun ajatellaan kuljetus välineitä. 54 prosenttia sisävesiä, 34 prosenttia raidetta. Teitä jää 12 prosenttia raiteita. Puhutaan Belgian, Alankomaiden ja Saksan välisistä yhteyksistä. Näette kartan tässä kalvolla ja ne löytyvät myös internet-sivuiltamme. 82 prosenttia matkustajaliikenteestä kulkee maanteillä. Hankkeessa on eri vaiheita. Täytyy ottaa huomioon ympäristöongelmat, melu, saasteet ja ruuhkautuminen aivan erityisesti. Se asettaa meille aivan uusia haasteita. Koordinaattorin työssä tässä käytävässä olemme järjestäneet kokouksia. Myös sidosryhmät ovat osallistuneet, lentokenttien, satamien, jäsenvaltioiden edustajat, myös alueelliset viranomaiset. Meillä on ollut myös useita kokouksia Napalafion ja minun kesken myös osa teistä on ollut mukana kokouksessa ja olen kiitollinen tuestanne ja ohjauksestanne. Minä itse osallistuin Tsensi-päiviin Riikassa kesäkuussa ja siellä mukana oli sitten myös suurempi yleisö. Jos katsomme päätuloksia, niin ensinnäkin meillä on käytävä tutkimus, jonka konsultit ovat valmistelleet. Sitten meillä on TenTech-kartat, jossa tuodaan esille käyttävän infrastruktuuria, sitten erityispiirteet, jotka liittyvät raideyhteyksiin, Jatkossa perehdymme vielä lisää hankelistaan, hankeluetteloon, jota haluamme täytäntöönpanna vuoteen 2030 mennessä. Ja niin kuin tiedätte, Työohjelman on valmistellut koordinaattori Anna Palacio ja minä itse nyt tässä viimeisimmässä vaiheessa. Tässä näette prioriteetimme. Ensinnäkin parannamme yhteensopivuutta TEN-T-vaatimusten kanssa, ennen kaikkea raideliikenteen osalta, ERTMS-järjestelmän osalta, rautatieliikenteen hallintajärjestelmän osalta – Kyse on lähestulkoon täysin sähköistettyistä yhteyksistä. 7 prosenttia kenties on sellaisia, joka ei täysin vastaa vaatimuksia. vesiyhteyksien osalta vaatimukset täyttyvät lähestulkoon täysin. Myös korkeuden osalta kyse on navigointikelpoisista joesta, Reinistä, joka on pääosa tätä käytävää joka tapauksessa. Sitten toisen prioriteetin täytäntöön panossa on kyse rajat ylittävistä hankkeista, niiden täytäntöönpanosta näissä kolmessa maassa, jotka mainitsin, Alankomaitten ja Saksan välillä, Saksan ja Sveitsin välillä ja Sveitsin ja Italian välillä. Kolmas prioriteettimme on edistää innovatiivisia ratkaisuja. Esimerkiksi energiainfrastruktuurin parantaminen ja haluamme myös puuttua meluongelmaan. Haluamme säilyttää infrastruktuuri hyvässä kunnossa, erityisesti sisävesiyhteydet ja maantieyhteydet. Teemme myös investointeja rautatieliikenteen hallintojärjestelmään ERTMSään teemme hyvää yhteistyötä sidosryhmien kesken, myös Rein Alppi käytävän osalta. Meillä on 175 hanketta tässä mukana, joista 30 Sveitsissä. Niitä on tarkoitus kehittää aina vuoteen 2030 saakka. Kokonaisarvio on noin 60 miljardia euroa. Tässä muutamia esimerkkejä suurista hankkeista. Karlsruhe Basel, yhteys Sveitsiin, Sevenar Emmerich Oberhausen ja Chiasso Milano yhteys. Sitten hankeluetteloon kiinnittäisin huomioon siihen, että meillä on CEFn liite 1, osa 1, jossa on tehty jo esi listaus näistä hankkeista viidellä eri osa-alueella. 175 hanketta, niin kuin mainitsin, on identifioitu. Tämä on taas toinen listaus. Meillä on tämä siis pitkä lista, 175 hanketta, jossa keskitytään siihen, että saadaan tämä ydinverkosto valmiiksi vuoteen 2030 mennessä. Ja sitten on tämä CEF-liite ja se ulottuu aina vuoteen 2020. Näiden kahden eri listan välillä ei ole suoraa yhteyttä. Jos katsotte rahoitussuositusta, Rein Alpit käytävä ensinnäkin saa vähiten rahoitusta, mutta 55 prosenttia rahoituspyynnöistä on voitu rahoittaa ensimmäisessä tarjouskilpailussa. Näette tässä myös jakaut, jakauman toisaalta sinisten osien ohjelmoinnin välillä. Ja tässä on kohesiorahastot sitten punaisella vuosi, per vuosi. Ja näette myös, miten rahoitus jakautuu tapahtuu monivuotisen työohjelman osalta. Sitten rahoitus per osuus, jonka jo mainitsin. Suurin osa rahoituksesta on käytetty raideliikenteeseen. Tämä näkyy sinisenä. Karlsruhe Basel yhteys ja Rotterdam Sevenar Genova Milano Novara äh, Sveitsin rajalla. Ja sitten kun puhumme tieyhteyksistä, niin se on kolmantena oranssin sävyllä Basel Antwerpen ja Rotterdam Amsterdam yhteydet. Sitten lukuisia hankkeita myös muualla, mutta kyse on innovoinnista ja sisävesiyhteyksistä – Kiitos. Arvostan kovasti tukeanne ja olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Ja Hoffiden. Oikein paljon kiitoksia vierailustonne ja alustuksesta. Ja ensimmäiset kysymykset jo ovat valmiina. Edustaja Piper, olkaa hyvä. Ja, ich möchte mich bei dem... Niin, sydämelliset kiitokset koordinaattorille tästä katsauksesta. Tämähän vaikuttaa melkoiselta menestystarinalta, niin kuin olemme toivoneet verkkojen Eurooppa-hankkeen etenevän Hienoa, että on siirrytty enemmän kiskoliikenteen puolelle. Ja nyt kysyisinkin teille, että ensimmäinen kilpailutus ilmeisesti toimi tämän käytävän osalta hyvin. Onkohan toinen vastaavalainen tulossa? Onko riittävästi varoja ja riittävästi konkreettisia hankkeita tarjolla? Ja toinen kysymykseni liittyy strategisten investointien rahastoon. Oletteko tietoisia hankkeista, jotka voisivat liittyä tähän käytävään suoraan? Onko jotain investointipankin suunnitelmia tai kansallisia suunnitelmia tarjolla? Ja kolmas kysymys kuuluu, että nyt kun toimitte koordinaattorina, niin te toimitte ikään kuin välittäjänä. Minkälainen yhteistyö on kansallisten hallitusten välillä? Toimiiko se vai onko siitä enemmänkin haittaa kuin hyötyä? Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana vielä edustaja Ajala Sender. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos koordinaattorille tiedoista, vaikka kuten sanoitte, niin jatkoitte Palasion toimintaa, mutta teidän esityksen on hyvin kattava. Kiitos siitä ja kiitos, että lähdette PowerPointin sihteeristön kautta. Minua kiinnostavat nämä tavoitteet, jotka olette asettaneet. että Se oli yksi, joka vaikuttaa minusta hyvin vaikuttavalta, sillä se kuuluu tähän suureen haasteeseen, jota koemme infrastruktuureihin, eli tämä huolintakysymys, huoltokysymykset. Haluaisin tietää, miten suunnittelette huoltotoimet ja miten sen rahoitus tulisi tapahtumaan. Ja sen täytäntöpano sille uskon, että se on yksi hyvin tärkeä elementti, huoltotoimet. Ja sitten toiseksi, koska kyseessä on käytävä, joka me kulkee Sveitsin läpi, pohjois, etelä, etelä, pohjoinen ja on 30 sveitsiläistä hanketta, niin sitä kysymyksen, mikä, kuinka paljon eurooppalaisia varoja prosenttimäärissä katsottuna menee sitten näiden sveitsiläishankkeiden rahoittamiseen. Ja lopuksi sanoitte oikeutetusti, että on tiettyä inkoherenssia, olette no, puhuneet siitä mut, suoraan, mutta näin tulkitsen sen kun on tämä rajoitettu lista ja pitkä lista, eli tämä 2020 asti menevä lista, joka on tässä pöydälläkin, ja sitten toisaalta on tavoite vuodelle 2030 asti. Haluaisin kysyä, että miten toimitaan, miten varmistetaan yhtenäisyys kahden luettelon välillä, sillä tämäkin kuuluu keskusteluun, jota kävimme aikoinaan, kun kehiteltiin tämä Euroopan toimivuusmekanismi, jossa on niitä pitkiä ja lyhyitä käytäviä ja niin edelleen. Haluaisin siis tietää kantani tähän. Kiitos. Ja jetzt habe ich mich nochmal draufgesetzt. No niin, ja itse kysyisin vielä seuraavaa. Ensi vuonna tulee kuluneeksi 20 vuotta Luganen sopimuksen solmimisesta. Ja tämä käytävähän oikeastaan elää sillä, että Alppien kautta kuljetaan. Ja Sveitsi on ilmoittanut rakentavansa kaksi tunnelia, Lötsberg ja Gotthard-tunnelit. Ensimmäinen on jo avattu ja Gotthard-tunneli avataan ensi vuonna. Mutta mitä hyötyä tunneleista on, jos yhteydet puuttuvat? 20 vuotta sitten siis Luganon sopimus allekirjoitettiin ja kuulemani perusteella Italian puolella ei tapahdu juuri mitään ja Saksan puolella Karlsruhe ja Baselin väylälle tarvitaan 4 miljoonaa euroa ja Saksan viimeisessä talousarviossa 19 miljoonaa oli tähän korvamerkitty, eli 200 miljoonaa vielä uupuu. Eli se, mitä Sveitsi tekee 20 vuodessa suurimpine tarpeineen, niin muut maat eivät saa mitään aikaiseksi. Sama pätee Saksa Alankomaiden väliseen linkkiin. Eli miten tähän suhtaudutaan? Kysehän on oikeastaan sopimusrikkomuksesta. Lähtökohtana on oikeastaan sitä, että kunhan suurimmat hankkeet, eli nämä tunnelit on valmiina, niin sitten kaikki taas toimii juoheasta, mutta näinhän se ei mene. Eli Sveitsin investoinnit eivät hyödytä mitään, eivätkä myöskään eurooppalaiset. Joten miten te reagoitte tähän? No Saksassa kiisteltiin 15 vuotta siitä, että pitäisikö Offenburgiin rakentaa tunneli vaiko ei, jotta saadaan tavarat pois tieltä. No, jotain on jo päätetty, mutta lähitulevaisuudessa lopullinen päätös tulee. Mutta miksi tämä aina kestää näin pitkään, 20 vuotta? Miksi ei asiat hoidu nopeammin? Eli miltä tämä nyt konkreettisesti näyttää tämä tilanne, varsinkin Italiassa ja Saksassa, Basel Karlsruhe linjalla. Rahaa ilmeisesti on olemassa, mutta poliittista tahtoa puuttuu. Ja millä tekosyille jäsenvaltiot eivät ole halunneet tarttua tähän hankkeeseen ja miten te reagoitte tähän tilanteeseen? Uh, okay, thank you uh, for your question. Kiitos näistä kysymyksistä. Yritän vastata näihin kysymyksiin, vaikka ne tulivat eri kielillä, englannin kielellä. Well, not <laughs> okay. Kyllä te saatte puhua myös puolaa, sanoi puheenjohtaja. No. tiedän, tiedän. No, teille se olisi vielä monimutkaisempaa, jos pitäisi joka kerta laittaa nuo luurit päähän. Mutta vastaan nyt ensimmäisenä edustaja Piiperille uusista hankkeista, uusista tarjouskilpailuista. Niitä toki on suunnitteilla. Muistatte varmasti, että Esir mainittiin jo tässä kysymyksessä 3,3 miljardia käytettiin verkkojen Euroopasta EFSIin rahoittamiseen. sen verkkojen osalta raja, rajallisesti siis on varoja käytössä. Suurin osa hankkeista on sellaisia, jotka ovat mukana tässä Verkkojen Euroopan liitteessä yksi ja niiden rahoitus jatkuu. Rahoitustaso on yleensä noin kolmas osa kaikissa käytävän hankkeissa. Tässä tapauksessa Puhumme noin 55 prosentista, kun ajattelemme kaikkia hankkeita ja kaikkia pyyntöjä. Olemme hieman korkeammalla tasolla kuin keskimäärin. Kun ajattelemme kestoa, niin jotkut tutkimuksetkin ovat kestäneet vuosikausia. Nämä hankkeet ovat siis edenneet jo pidemmälle. No sitten tämä strategisen investointien rahasto ja aivan erityinen täsmällinen kysymys, mitkä hankkeet voisivat olla kaupallisesti elinkelpoisia niin, että ne olisivat eh, ESIR-tukikelpoisia. Mikä sitten on taloudellisesti elinkelpoinen hanke? Pari viikkoa sitten kävin Zebrykken eh, moottoritiehen tutustumassa Slaamiministerin kanssa ja keskustelimme tästä hankkeesta tuolloin. Hanketta on rahoitettu ensimmäisen pilottihankkeen avulla, tällaisen hankejoukkovelkakirjan avulla. Ja olin iloinen havaitessani, millä tavalla poliittiset rakenteet toimivat tällaisessa innovatiivisessa hankkeessa – Muistatte varmasti, että meillä on vain 1,3 biljoona hanketta, jotka mahdollisesti olisi lähetetty ehdokkaiksi ikään kuin saamaan rahoitusta tästä esirahastosta. 29 hanketta, 2000 oli liikennealan hankkeita. Olen nähnyt myös investointipankin suunnitelmia, laskelmia ja puhutaan noin 65 miljardista, 50 moottoriteihin noin yleisesti, 30 miljardia raideyhteyksiin, 25 prosenttia sisävesiin, 17 miljardia ja satamakapasiteettiin 13 miljardiin ja sitten infrastruktuuri 4 miljardia paljon hankkeita, joita voidaan siis rahoittaa esiristä. Kysymys kuuluukin, paljonko aikaa meillä on? Kolmen vuoden suunnittelu ja tässä ajassa pitäisi suunnitella hurja määrä hankkeita ja valmistella valtava määrä työtä. Totta kai tämä riippuu myös niistä, jotka asioita hoitavat. Ja varsin suuressa määrinkin. En voi täsmällisesti todeta, miten tälle käytävälle käy, mutta varmaankin potentiaalia on esimerkiksi satamien ja maanteiden osalta. Miten näen kansallisen tuen tilanteen? Sekaisin kysymys taisi olla olen varsin luottavainen, kun ajatellaan sitä, miten foorumeihin on osallistuttu, jota itse olen ollut johtamassa. Sidosryhmät ovat toimineet vuorovaikutuksessa eri tasoilla, eri yhteyksissä. Kun palaisin puheenjohtaja Kramerin kysymykseen tässä Kalsuhe Basel yhteydestä, niin varmaan täytyy tästä keskustella hieman vielä lisää, jotta saamme lisää tukea tälle hankkeelle. Niin kuin tiedätte, kasvue Basel yhteydessä, aina kun kapasiteettia päivitetään ja lisätään, niin sitten lisätään nopeutta 200-250. Sitten nousee esille muita kysymyksiä, esimerkiksi meluongelma, tunnelit ja niin edelleen. käyttävään sitoutuminen kuitenkin on ollut hienolla tasolla. Loppujen lopuksi työ jää jäsenvaltioille ja käsittääkseni tälle hankkeelle rahoitus on kyllä olemassa. Tukea siis tarvitaan sekä puheenjohtaja Kraamerilta että myös teiltä muilta jäseniltä. Sitten kysymys edustaja Ajala Senderiltä. Se liittyi ylläpitoon, huoltoon. Sitähän yleisesti rahoittavat jäsenvaltiot. Olen tavannut myös sidosryhmien edustajista. He halusivat keskustella täsmällisemmin huoltokysymyksistä, ylläpitokysymyksistä, mutta todellakin tämä kuuluu jäsenvaltioiden kontolle. Toistaiseksi tällainen päätös on tehty käsittääkseni jokin aika sitten. No sitten tämä johdonmukaisuuskysymys kahden eri luettelon välillä. Tämä 175 lista ja toisaalla tämä muutaman kymmenen lista. Johdonmukaisuutta toki on, mutta ei välttämättä aivan niin yksi yhteen sopivuutta. Toinen luettelo on liitteessä yksi. Sen jäsenvaltiot ovat siis hyväksyneet – ja toinen luettelo on vain indikatiivinen, suuntaantava lista. Sillä ei ole minkäänlaista virallista statusta. Toki on hyvä, että tällainen luettelo on. Ensinnäkin me haluamme ESIR-suunnitelman. Katsomme myös tilannetta rajoitusnäkymien näkökulmasta, eli täytyy valmistella näitä hankkeita niin, että tätä vauhtia, joka on jo saatu aikaiseksi, ei menetetä. Kiitos. Uskonpa, että vastasin kaikkiin. Aina Nachfrage. Vielä yksi tarkentava kysymys, jos salite. Niin, kyllä me tiedämme, että jäsenvaltioilla vastuu on, mutta tämän hankkeen osalta on olemassa sopimus. Muiden osalta on olemassa vain aiesopimuksia jotka jäsenvaltiot tekevät komission kanssa ja kaikki riippuu siitä paljonko rahaa irtoaa. Mutta tämän tunnelin osalta Sveitsissä voidaan sanoa, että on olemassa 20 vuotta vanha sopimus, jota ei noudateta. Mitä tässä voitaisiin tehdä? Meillä on olemassa monia hankkeita, joiden osalta rahaa riittää, mutta nyt on olemassa sopimus ja sitä rikotaan. Joten mitä komissio voi tehdä? Muiden hankkeiden osalta kyse on vain aiesopimuksesta. Joo, raha ei riitä, joten ei tehdä mitään, mutta nyt on olemassa sopimus. Neljä jäsenvaltiota, Saksa, Sveitsi, Italia ja Alankovat ovat tämän perustelluista syistä allekirjoittaneet, mutta eivät toimi sitoumustensa mukaisesti. Ja miksi ei ole 15 vuotta sitten puutettu tilanteeseen, kun Karlsruhe Vaasan linjalla ei tapahdu mitään? Miksi silloin ei tehty mitään? Thank you, Mr. Yes, I understand. Kiitos, puheenjohtaja Kramer Ymmärrän toki tukenne tälle hankkeelle. Tehän vetositte tuen puolesta. Joo. Näin on. Koordinaattori koordinoi, mutta pyrkii myös helpottamaan yhteistyötä. Katson käytännön konsteja, jolla pääsemme ratkaisuun. Sopimuksista ei välttämättä tässä yhteydessä kannata puhua, koska ne menevät minun toimivaltuukseni ulkopuolelle. Mutta Karlsruhe Basel oli yksi eh, tällä listalla olevista hankkeista, todella prioriteettihankkeista. Kysymys kuuluukin, mitä voimme vielä tehdä, jotta voimme tätä hanketta edistää? Totta kai haluamme kuulla myös Sveitsin näkökulman. Tämähän on ainoa käytävä, joka ulottuu Sveitsiin. Sveitsi näin ollen on hyvin tärkeä. Ensinnäkin ministerit jäsenvaltioista täytyy ottaa kuultavaksi jo ennen kuin Sveitsiin lähdetään, mutta voipa olla, että tässä tilanteessa täytyy ensin lähteä Sveitsiin. Ja sitten vielä kollega Ajala Senner, yksi kysymys. Niin, juurikin viimeinen asia. Esitin kysymyksen nämä 30 sveitsiläistä hanketta. Tiedättekö, mikä siinä on eurooppalaisen rahoituksen osuus sillä aikoinaan? tässä mekanismissa oli, oli otettu huomioon että olisi kolmannet maat. Sitten nämä huolto, ylläpitotoimet, sanotte, että jäsenvaltiot vastaavat siitä kuitenkin. Olemme voineet sisällyttää komission huolista huolimatta, niin ongelmia on kohdattu. Puhun Espanjasta, mutta muille jäsenvaltioille tilanne lenee sama. Eli siis, jos ajatellaan isoja hankkeita, niin otetaan huomioon näitä huoltokustannuksia hankkeen jälkeen ja lisäksi nämä huoltotoimet, ottaen huomioon eurooppalaisen infrastruktuurin ikä, jota on nähty USAssa aikaisemminkin, niin tässä on kriittinen hetki tulossa huoltotoimille. Ja sen takia kysynkin tätä, koska te tiedätte hyvin nämä tavoitteet, mikä välttämättä ei päde muihin käytäviin, niin voisikin olla pilottihanke, jossa käytäisiin sellaista mallia, jonka myötä teidän käytävässä voitaisiin tunnistaa parasta osaamista, että voisin valmistautua tuleviin suuriin hankkeisiin, ja jotta ottaisiin huomioon selvästi tulevaisuudessa nämä huoltotoimenpiteet. Parlamentti voisi tässä vaikka tehdä aloitteen, sillä tärkeä hetken tulossa, eli että huoltotoimet tulevat murentamaan tärkeän osan julkisesta rahoituksesta tulevina vuosina, joten sen takia pitää ennakoida ja, bitte nochmal. Niin, vielä kerran puheenvuoro teille, olkaa hyvä. Well, considering the budget... Hmm, budjetit ovat rajalliset, ja kun otamme huomioon, mitä jäsenvaltiot ovat jo päättäneet ylläpidosta, huollosta, voin todeta, että jatkossa kenties voimme pohtia asiaa, mutta tämä on jäsenvaltioiden kontolla, jos suuntaviivoja, ohjeita lähdetään päivittämään. Oikeastaan kyse on kokonaiskustannuksista infrastruktuurin osalta. Voi olla, että jos on verkosto päästetty huonoon kuntoon, niin sitten tarvitaan ylläpitotöitä ja mitä sitten tämä tarkoittaa kokonaisbudjetin näkökulmasta. Joskus se saattaa unohtua kenties paradigmaa tulisi tässä hieman muuttaa niin, että huomioitaisiin myös ylläpitokustannukset. 30 Sveitsin hanketta, kyllä. Tässä haluaisin säilyttää tiivin yhteistyön sveitsiläisten kanssa. Olen kuullut edeltäjältäni ja komissiosta, että sveitsiläiset ovat oikein hyviä kumppaneita ja he tukevat tätä yhteistyötä. He ovat hyvin yhteistyöhaluisia ja mielelläni teen sveitsiläisten kanssa yhteistyötä. Ja. Paljon kiitoksia. Näin kuulimme kollega Wojciechowskin selonteon Rotterdam Ginova käytävän tilanteesta. Se on tärkein käytävä. Ja puolen vuoden päästä toinen heinäkuuta tapaamme uudestaan, kun Gotthard-tunneli avataan. Toivottavasti sitten ei kulu 30 vuotta ennen kuin Karlsruhe Basel saadaan valmiiksi. Siis toinen kesäkuuta, ei heinäkuuta. Niin, minä olen saanut jo kutsun. Oikein paljon kiitoksia teille.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 I think we can start, please. No niin, voimme jatkaa. So, ich begrüße tervetulleeksi vieraamme, eli Luxemburgin liikenneministerin. hän vastaa myöskin neuvostossa asioiden käsittelystä, koska Luxemburilla on puheenjohtajuusneuvostossa. Hän kertoo meille nyt viimeisestä ministerineuvoston kokouksen Annista. Kollega Baus, olkaa hyvä. Hei, Monsieur le Président, merci beaucoup. Puheenjohtaja, kiitoksia kovasti. Kiitos komissiolle valikunnan mahdollisuudesta tulla tänne. Antaa lyhyt katsaus neuvostojen epävirallisista ja virallisista kokouksista, jotka pidettiin viime viikolla siis liikenneasioista. Muistattekin ehkä ne, jotka olivat paikalla, kun esittelin puheenjohtajakauden prioriteetteja, niin silloin ilmoitin, että No, olen optimisti. Erityisesti kun keskustelimme siitä, että Luxemburgin puheenjohtajakaudella tästä rototiepaketista teidän suuri prioriteetti oli joku, jokaisesti kysymyksen, että no, onko teillä varasuunnitelma, jos se ei toimi. Sanoin, että varasuunnitelmani on optimismini, ja lopputulos on tässä, eli että optimismini voitti, neuvosto hyväksyi yksimielisesti yleisen lähestymistavan poliittisesta piileristä rautatiepaketissa, mikä totta kai lahduttaa minua kovasti, mutta lisäksi sekin pitää mainita, että se on sen lopputulosta, että työtä on tehty pitkään koko vuoden ajan, että on valmisteltu toimintaa koko vuoden ajan. Silloin käytiin paljon kahdenvälisiä keskusteluja, jotta voitaisiin hieman etsiä eri jäsenvaltioiden kantoja ja nyansseja, sillä suuri ongelma, joka liittyy tähän rautatiepakettiin ja komission ehdotukseen, minusta liittyy siihen, että nämä paikalliset ja alueelliset nyanssit ei ole otettu tarpeeksi huomioon sinä aikana tuossa pakettiehdotuksessa. ja juurikin keskityimme sitten näihin vivahdeeroihin ja yritimme ehdottaa kompromisseja ja tekstejä, jotka ottaisivat paremmin huomioon nämä paikalliset ja alueelliset erityispiirteet. Ja tämän myötä lopuksi sitten saimme yksimielisen hyväksynnän tälle yleiselle lähestymistavalle näissä kahdessa poliittisessa pilarissa. Totta kai ennen kuin annan teille lyhyen tiivistelmän siitä, mistä hyväksyttiin nämä tärkeimmät asiat, jotka otettiin tekstiin. Luxemburgin toimesta, niin äh, ehkäpä siis sitä en sanon, että toivon nyt, että pääsemme nopeasti eteenpäin. Kolmikantaneuvotteluissa parlamentti on sinne mukana totta kai, sillä uskon, että meillä on ennennäkemätön mahdollisuus saada aikaan kompromissi. Ja no sehän hyväksyttiin siis yksimielisesti tämä teksti ja toivon, että pääsemme nopeasti päätökseen kolmikantaneuvotteluissa tämän tekstin osalta. Ja nyt äh, käsittelen tekstin ensimmäistä osiota. on esimerkiksi EASO-asetuksessa olemme ottaneet merkityksen huomioon samantyyppisen toimintafilosofian, mikä on hyväksytty ensimmäisessä käsittelyssä parlamentissa. Uskoisin, että tässä pilarissa. Meidän pitäisi edetä melko nopeasti Parmetin kanssa, sillä olemme siis toistaneet tämän toimintafilosofian, mikä Parmetkin on hyväksynyt. Mitä tekstissä nyt sitten on? No ensimmäinen tavoite on edistää rautatieliikennettä koko Euroopassa. Eli ei sokea liberalismia, vaan liberalisoida sitä. Kyseessä on väline, jota voidaan käyttää, mutta ei kyseessä ole ainoa väline. Kyseessä on väline, siis, joka kattaa koko tekstin, mutta tekstiin on kuitenkin laitettu muitakin vaihtoehtoja, erityisesti suorien tukien myötä, jotka ei ole mainittu aikaisemmin tekstissä, mutta näin ollen nämä eri vivahdeerot paikallisia ja aluetasolla saadaan paremmin huomioon. Eli tämä julkinen tarjouskilpailu on sääntö ja sitten suorat tarjoukset ovat poikkeus. No, on eri kompromisseja liittyen näihin suoriin tarjouksiin. Ne perustuvat suurimmalta osin parlamentin ehdotuksen ensimmäisen käsittelyyn ja nyt on kolme sääntöä, jotka on tekstissä mukana. Ensimmäinen sääntö on ollut olemassa jo aikaisemmin, se oli komission tekstissä, eli tämä minimisääntö Toinen sääntö on uusi. Kyse on ehdotuksesta, jonka ehdotti puheenjohtajavaltio. Eli se peru, sääntö, joka perustuu suoritukseen, se kattaa verkot, verkostot, joilla on pienet markkinat, tai jotka ovat pieniä markkinoita, jotka ovat monimutkaiset ja eristyneet. Kyseessä on sopimukset, jo, joihin liittyy tiettyä monimutkaisuutta, mutta siis kuitenkin vaikka perustutaan, perustellaan asioita suorituskyvyllä, jotta annetaan tämä hanke suoraan, niin totta kai tarvitaan näyttöä siitä, että laatu parantuu ja aikataulukysymykset pitää ottaa myös huomioon. Ja tarvitaan totta kai kaikkia mahdollista avoimuutta sopimuksiin. Eli sopimukset pitää jättää suoraan komissiolle, ne ovat julkisia, kaikki pystyvät sitten näkemään, mitä sopimuksissa on. Ja kuten sanoin, niin pitää osoittaa tai antaa näyttöä siitä, että laatukin paranee. Ja kolmas poikkeus, no se oli myös ensimmäisessä tekstissä, eli tämä kiireellisyys. Se kattaa kaikki kiireiset tilanteet siis. Kaikesta on päätetty ja kontrolloitu kansallisella tasolla, mutta komissio saa sitten tiedot näistä. Eli komissiolla on vain tällainen neuvontava rooli tässä. Ja tämä on järjestelmä, joka takaa oikeusvarmuuden ja jolla vältetään viides paketti. Ja siirtymäkausi on pidempi kuin mitä ehdotettu, mitä komissio ehdotti, mutta sanoisin, että se on kuitenkin järkevä suhteessa siihen, että investoinnit, jotka ovat tässä taustalla on hyvin raskaita, joten siirtymän pitää olla aika pitkää, pit, tapahtua pitkällä kaudella, Mitä tulee hallinnointidirektiiviin, no totta kai ensimmäinen tavoite oli välttää se, että syrjitään tiettyjä operaattoreita, toiminnanharjoittajia muun muassa. Tämä on nyt sitten hoidettu tekstissä ja olemme tunnistaneet tarkasti eri tilanteet, jotka aiheuttavat ongelmia liittyen kaksoismandaatteihin. Tällainen ongelma oli aikaisemmin ja sitä on keskusteltiin paljon ensimmäisen keskustelun aikana myös parlamentissa. Tämä siis johtui, nämä ongelmat johtuvat kaksoismandaateista, jotka johtivat syrjintään tai varainsiirtoihin, jotka suosivat epäreilusti tiettyjä toiminnanharjoittajia. Tämäkin oli tärkeä asia. Sitten vielä tuli kaksoismandaatteihin. Niin osalta on myös kielletty se, että jos on tiettyjä eturistiriitoja, mutta ei ole yleisiä kieltoja, mutta selvästi on kielto, jos on näyttö siitä, että on olemassa eturistiriita. Ja jos ajatellaan rahoitusavoimuutta, niin sitä pyritään edistämään. Ja tässä ne, se tehdään tarvittavin välinein, jotta voidaan valvoa kansallisia yrityksiä. Eli näitä muutoksia ei haluta epäsuhtaisesti pakottaa tömeri kurkusta alas, mutta tarvitaan selvää rahoitusavoimuutta, ja tämä on tekstissä mainittu, on valvontaa siis, ja myöskin sanktioita käytössä. Tämä tulee eri rakenteisiin, kaikki rakenteet on hyväksytty ja säännöt ja rajoitukset on sovitettu kaikkiin olemassa oleviin rakenteisiin. Eli että yritykset on järjestetty holding-yhtiöksi täysin erisiksi tai vertikaalisesti integroiduiksi. Eturistiriitasäännöt ja avoimuussäännöt, pitää, niitä pitää soveltaa kaikkiin, tämä on hyvin tärkeää. Tämä siis yleisestä kontekstista. Ja lopuksi, mikä on hyvin tärkeää, vapaan pääsyn periaate, että kaikki toimijat pääsevät kaikkiin toimiin mukaan. Tämä on selvennetty molemmissa asiakirjoissa. Eli nyt käsissä me on asiakirja, joka saa meidät viemään tilanteen eteenpäin. Jos ajatellaan rautatiealan laatua ja suorituskykyä, jos katsotaan näitä kaikkia kolmea pilaria, tätä teknistä pilaria, unohtamatta, niin tämä on vankka teksti, jonka myötä parannamme selvästikin alan laatua ja pitää myös muistaa, no tämä on viestin parlamentille, tämä on hyvin äh, vaikea tasapaino ollut saavuttaa. Keskusteluja on käyty viimeiselle sekunnille asti neuvostossa. Keskusteluja käytiin vielä myöhemminkin, mikä on harvinaista neuvostossa. Neuvoston itsensä aikana, yleiskeskustelun aikana, joten todellakin onnistuimme saman aikaan vaike- tai se kompromissi, joka oli vaikea saavuttaa, mutta paketti ei sitten tarvinnut enää avata, koska kompromissi saatiin aikaan, vaikka se olikin vaikea saavuttaa, vaikka intressit eri jäsenvaltioiden välillä ovat hyvin erilaisia. Tämähän juuri monimutkaistaa tilannetta. Toiseksi lyhyesti no, keskustelu, jota käydään valkoisesta kirjasta. Valkoinen kirja on hyvin tärkeä. Kaikki jäsenvaltiot varmistivat 2011 lähestymistavan, eli me keskityimme niihin asioihin, joissa ei ole päästy paljon eteenpäin, esimerkiksi hyvin tärkeä asia, joka on suhteessa COP21, eli että liikennealan pitäisi vähentää CO2-päästöjään vuoteen 2030 mennessä, mutta tosiasiassa tilanne on päinvastainen. Liikennekuljetusala, siinä CO2-päästöt ovat lisääntyneet, joten pitäisi pyrkiä vahvistamaan mekanismeja ja mittareita, jotta päästäisiin tavoitteisiin ja yleisesti ottaen – Keskustelua käytiin myötäisessä hengessä. Ja puheenjohtajavaltio nyt aikoo laatia tiivistelmän näistä keskusteluista ja lähettää ne komissiolle. Ja kuten sanoinkin aikaisemmin, haluaisimme valtio tehdä asioita yhdessä teidän Van der Kampin kanssa. No, tehän hyväksytte oman mietinnön väliarvioinnista aikaisemmin, mutta ehkä sitä voitaisiin tehdä myös yhdessä tulevina viikkoina, sillä nyt nämä keskustelut on käyty, joten olisi mielenkiintoista saada teidänkin näkemyksiänne siitä. Pari sanaa vielä epävirallisesta neuvoston kokouksesta, kuten tiedätte, tämä oli ensimmäinen Eurooppa-neuvosto, joka käsitteli pyöriä liikennevälineenä. Puheenjohtaja oli paikalla myös. Tämä oli valtava menestys. Kaksi kolmasosa, yli kaksi kolmasosa jäsenvaltioista oli edustettuna ministerin tai valtiosihteerin toimesta. Asia kiinnosti paljon ja, ja julistus, joka hyväksyttiin myös yksimielisesti, sai innostuneen vastaanoton. Ja tämä epävirallinen neuvoston kokous ratifioi sitten myös nämä päätelmät. Ja teimme paljon tuon päivän aikana. Ja näin ollen annamme tälle liikennemuodolle uutta pontta mielestäni. Ja tämä valkoinen kirja teidän tekstissähän se on kovastikin läsnä ja meidän puoltamme komissio aikoo nyt seurata tilannetta tarkasti mikä on erittäin hyvä asia, jotta saadaan eri liikennemuodot samalle, samaan tilanteeseen ja tunnustaa, miten paljon potentiaalia on tämän tyyppisessä liikkuvuudessa. Kiitos. Pour cette introduction. Vielen Dank, François. Paljon kiitoksia teille, kollega Baus, tästä hienosta esityksestä sisältöä löytyy vaikka millä mitalla. Ensimmäisenä puheenvuorot koordinaattoreille. Puheenvuoropyyntö on esitetty, eli ei ainoastaan neuvostossa, vaan myöskin Euroopan parlamentissa asiasta ollaan kiinnostuneita. Kollega Van de Kamp, olkaa hyvä. Thank you very much. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Täällä ei ole aamupäivällä hollannin kielen tulkkausta tarjolla. Se on valitettavaa. Luxemburgin peijikauden aikana meidän täytyy huolehtia Luxemburgin hollannin kielen tasosta. No, jatkan siis tänään englannin kieltä käyttäen. Alkuun haluaisin kiittää ministerin tarjoamista tiedoista ja onnittelut myöskin tästä yleisestä lähestymistavasta neljännen rautatiepaketin poliittisesta pilarista. Italia suurena maana ei onnistunut työssään, pieni Latvia ei onnistunut myöskään, mutta Luxemburg onnistui tässä työssä ja tämä on kyllä hieno hetki, joka kannattaa painaa muistiin. Me teemme hartiavoimin töitä monien aiheiden tiimoilta, mutta kyllä meidän täytyy aina myöskin muistella menestystarinoita ja myöskin sitä, mitä Luxemburg on saanut aikaiseksi. Epävirallinen tieto on se, että viralliset kolmikantaneuvottelut käydään 29. päivä Strasbourgissa. Ette välttämättä tiedä tästä vielä mitään, mutta me teimme tämän päätöksen ilman teidän läsnäoloanne. Eli silloin alkavat niin sanotut rinnakkaiset kolmikanta neuvottelut, eli 11. marraskuuta alkaen hallinto, PSO-pilari ja tilien harmonisointipilari työn alla. Ja sitten sen jälkeen katsotaan, miten asiat ovat edenneet. Mitä tulee infrastruktuuri- ja kiskoliikenteen välisiin ongelmiin, no sitähän me täällä vielä käsittelemme ja meidän täytyy olla tarkkana, miten asioiden suhteen edetään sillä mehän tiedämme, että Euroopasta löytyy pieniä kiskoalan yrityksiä, mutta myöskin suuria ja suuret kaipaavat paljon huomiota osakseen, sen diplomaattisemmin asian voi ilmaista. Ja mitä tulee sitten itse valkoiseen kirjaan, oikein paljon kiitoksia teille antamistanne tiedoista. No sehän ei ole valkoinen kirja, valkoinen asiakirja niin sanotusti. No, minä olen samaa mieltä sen suhteen, että tässä ei tarvita raskassoutuista prosessia, kuten viime vuonna. Meidän täytyy huomioida oman mietintömme päätelmät ja katsoa, miten voisimme käytännönläheisesti asiaa käsitellä. Ja kollega Bulls on myöskin eilisen puheensa perusteella käytettävissä, joten panostakaa sisältöön ja tulevaisuuteen ja vähemmän byrokratiaan. Eli kaikkea ei tarvitse lähteä uudistamaan ja toistamaan. COP21 on tietenkin liikennesektorille tärkeä. Olen ministerin ja puheenjohtajan kanssa samaa mieltä. Pienten näkökulmasta katsotaan tämä on tärkeä asia, mutta meidän täytyy vain varmistaa, että hommat etenevät. Meidän täytyy tietenkin katsoa myöskin tulevaisuuteen. Tekniset mahdollisuudet myöskin päästöpuolella ovat parantaneet, mutta ei mikään tapahdu, jos lepäämme laakereillamme. Joten kun te arvoministerit menette COP21-kokoukseen, niin toivottavasti talousalakin huomioidaan keskusteluissa, eikä vain esitetä jotain aivan utopistisia tavoitteita, joihin ei kuitenkaan koskaan päästä. Kiitoksia. Minä ja me olemme vakuuttuneita sen suhteen, että kyllä me voimme suojella sekä ilmastoa ja myöskin edistää liikkuvuutta. Mutta mitä tulee talouteen, niin tietenkin me sanomme, että sillä on keskeinen merkitys. Mutta me emme sulata sellaista toimintaa kuin mihin Volkswagen on sortunut. Herra puheenjohtaja, nyt olkaapas tarkkana. Juu. No, tätähän itse kerjäsit, joten saamasi pitää. Ja seuraavalle kollega Ajala Senner. Gracias, presidente. Si estoy de acuerdo. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin me olemme vakuuttuneita siitä, että Tätä pakettia täytyy käsitellä nimenomaan pakettina, eikä lähteä saivartelemaan niin, että tekninen pilari toimisi ilman poliittista pilaria. Ei se näin voi olla. Me tiedämme, miten asiat etenevät. Alun alkujaan puheenjohtaja kenties tässä hieman vitkasteli, mutta me tiedämme, että verkosto on hyvin monimutkainen ja niin edelleen. Luxemburg voi olla ylpeä tästä neuvostosta, mutta kyllä minä seuraan teidän työtänne hyvin tarkkaan. Te olitte optimistia, se tällä kertaa onnistui. Koordinaattori jo mainitsi, mikä tilanne on. Täytyy pystyä työstämään molempia pilareita, pakenttia kokonaisuutena, eikä pidä sitten lähteä minkäänlaisille sivuraiteille. Toivon, että pääsemme eteenpäin myös parlamentissa asian käsittelyssä. Totta kai julkiset velvoitteet palvelun tarjoamisessa on otettava vakavasti. Tämä on myös Euroopan parlamentille hyvin tärkeää, että jäsenvaltioiden kapasiteetti säilyy ja kunnioitaan luonnollisesti toissijaisuusperiaatetta. Täytyy huomioida kapasiteetti ja toisaalta erityispiirteet. Kiitos myös tästä hyvin myönteisestä suhtautumisesta hallinnointikysymyksiin. Aiemmin meillä on ollut toisen tyyppinen lähestymistapa näihin aiheisiin. Me olemme osittain joutuneet hyväksymään sen, että on yrityksiä, jotka katsovat asioita hieman toisella tavalla. Jotkut tälläkin olevista ovat halunneet, että asiat toimisivat hieman avoimemmin, läpinäkyvämmin. Toivotaan, että nyt pääsemme eteenpäin, kun ajatellaan näitä vertikaalisia konserneja, holding-yhtiöitä ajattelen tässä äh, muita jäsenvaltioita, mutta myös Espanjaa, niin näissä yrityksissä nimenomaisesti tarvittaisiin lisää avoimuutta. Jokainen ikään kuin huolehtii omasta tontistaan ja kokonaisuus jää sitten huolehtimatta. Mitä läpinäkymättömämpi yritysmuoto on, niin sitä sitä epäselvemmäksi tilanne jää. Tässä mainittiin myös Volkswagen. Kyllä näissä asioissa on myös epäoikeudenmukaisuutta. Kun ajattelemme liikennesektoria, niin julkinen mielipide suhtautuu liikenteeseen varsin kielteisesti saasteongelmien takia – kaikkea ei ole otettu huomioon edistyksen näkökulmasta. Liikenteessä on tehty myös paljon teknologista innovointia, uudistuksia. Toki siellä myös ongelmia on. Edistystä on saatu aikaa, mutta ei ole onnistuttu tuomaan esille kaikkea tätä hyvää, tätä edistystä, mitä tällä alalla on saatu. Onhan meillä myös muita sektoreita, esimerkiksi teollisuus, energia-ala, jotka ovat puuhastelleet siellä omia pieniä hankkeitaan esimerkiksi päästökaupassa. Kyllä sielläkin on aika lailla läpinäkymättömiä järjestelyjä. Ja sitten liikennesektori on vähän otettu tällaiseksi silmätikuksi. Julkinen mielipide suhtautuu liikennesektoriin vain saastuttajana. Jos nyt olisi mahdollisuus tässä voin luottaa teidän optimismiinne. Olisi vielä mahdollista ponnistella liikennesektorilla resurssien saamiseksi, mutta minusta tulisi tuolla, tuoda esille entistä enemmän sitä, että olemme saaneet edistystä teknologian alalla, eli kyllä liikennesektorikin voi uusiutua ja modernisoitua. Kaikki käyttävät liikennevälineitä, kaikki eh, kuljettavat aamusta iltaan. Kaikki ovat jollakin tavalla tässä osallisena. No sitten pyörät. Pyöristä puheen ollen valitettavasti en ole tätä julkilausumaa lukenut, mutta pyöräilyä joko kypärä päässä tai ilman kypärää. Tästä on keskusteltu aika lailla raivokkaasti. Kaupungissa ilman kypärää ajelu sen takia, että kaikki voivat pyöräillä, ei vain, eivät vain ne, joilla, joilla on varaa ostaa kaikki maailman varusteet. Danke sehr. Paljon kiitoksia seuraavana kollega Siile. Kypärä päässä tai ilman. Kiitos ministeri hienosta esityksestä ja hienosta tuloksista rotepaketissa, mutta sitä ennen haluaisin vain esittää sellaisen viimille. Kyllä minä sain Latvian tulkauksen tänään, mutta solidarisuudesta puhun nyt sitten englantia. Ja toivottavasti esityks- tai puheenjohtajakauten aikana saatte aina Hollannin tulkkauksen. No ensinnäkin. Mielestäni on hienoa, että menestyimme näissä poliittisissa pilareissa, erityisesti ensimmäisessä ja toisessa, ja näissä vaikeimmissa asioissa hallinnointiin liittyen, joten hän jo kertokin siitä, miten haluaisimme mennä eteenpäin tässä työssä. olemme samaa mieltä siitä, että pitää nopeuttaa prosessia. Samalla en usko, että olisi niin helppoa asioissa, kuten eturistiri, eturistiriita-asioissa. Parlamenttihan haluaa hyvin tarkat tekstit, mutta tästä neuvotellaan vielä ja ehkä saamme kohtuullisen lopputuloksen sitten, mitä tulee polkupyöräaiheeseen. aiheeseen Minusta on erittäin hyvä, että otitte sen esille ja että se on teillä painopistealueena neuvostossa. Se on aina ollut valiokuntamme prioriteetti osittain siksi, että Mihail Kramer, no se on hän koko elämänsä prioriteettina ollut, mutta totta kai tiettyjä ongelmia tähän liittyy, jos ajatellaan, että toisaalta se liittyy toissijaisuusperiaatteeseen, mutta toisaalta pyöräilyinfrastruktuureissa on ongelmia kaupunkialueiden välillä. Joskus on niin, että kukaan ei halua investoida rahaa jäsenvaltioissa. Sen takia, miten suhtaudutte tähän asiaan neuvostossa, eli miten jäsenvaltiot voisivat rahoittaa paremmin pyöräilyreittejä suurimpien kaupunkialueiden välillä, Tietysti maaseudussahan väestöä ei hirveästi asu tai niin tiheästi. Siis Volkswagen-kysymys. Oletan, että keskustelitte siitä epävirallisessa kokouksessa. Voitteko kertoa meille, mitä tulee seuraavaksi, sillä kyse ei ole juridisesta näkökulmasta, eli mitä, tästä, mitä oikeusjuttuja tästä tulee, mutta yleisesti ottaen, mitä odotatte, miten lainsäädäntö muuttuu, miten tiettyjä vaatimuksia muun muassa muutetaan. Ehkä voisitte siitä kertoa. Ja sitten viimeiseksi vielä No, keskustelitte ymmärtääkseni sosiaalista kysymyksistä, yhteiskunnallista kysymyksistä liikenneasioissa, mutta parlamenttihan on näissä kysymyksissä hyvin aktiivinen liikennealalla. Voitteko kertoa, mikä on neuvoston kanta mielestänne? Eli jos parlamentti edistää muun muassa sosiaalista polkumyyntiä tai käsittelee kysymyksiä ja ottaa siihen käyttöön yhteisökannan, niin mitä otatte tästä? Danke sehr. Jetzt Gesine Meissner. Kiitos ja seuraavan edustaja Meissner. Deutsch reden. Niin voitte puhua saksaa. Kiitos. No hyvä, olisi englantikin taipunut. Kiitoksia herra puheenjohtaja, arvoisa ministeri, pyydän anteeksi, etten alkuun voinut olla täällä paikalla. Hassusti kaikuu tämä. No, minun piti olla työllisyysvaliokunnassa äänestyksessä. Kyse olisi, oli satamapaketti tekstistä ja se on meillekin täällä tärkeä aihealue. Äänestys venyi ja vanui ja siksi tulin myöhään tänne, mutta olen iloinen siitä, että olette täällä paikalla. Ja hienoa, että saitte neuvostossa porukan puoltamaan yhteen hiileen neljännen paketin osalta. Me luultiin jo, että tästä ei tule enää yhtään mitään. Pitäisikö tekninen osa erottaa poliittisesta osasta, jotta päästäisiin vihdoinkin eteenpäin, koska Euroopassa kaipaamme tätä hanketta mutta te saitte nivottua kaiken yhteen ja ehkäpä se on tätä diplomaattista sorminäppäryyttä, jota teiltä löytyi ja korostettakoon sitä vielä uudemman kerran. Mehän halusimme päästä eteenpäin, eli että poliittisellakin saralla päästään eteenpäin ja nyt, jos koskaan meille tarjoutuu teidän ansiostanne tämä mahdollisuus pitemmittä puheita, koska en kuullut teidän niin valitettavasti, mutta se mitä sanottiin kok 21 niin on ihan hyvä, niin kuin täällä sanottiin. Tämä pitää pitää aina takaraivossa. Monet kokoukset eivät ole johtaneet yhtään minnekään, ja me tiedämme, että liikennesaralta tulee paljon ja jotain täytyy tehdä, mutta kuten kollega Van de sanoi, talouttakaan ei saada unohtaa. Kollega Kramer ei voi sanoa, että Minäkin puollan pidempien rekkojen käyttöön ottoa sen takia, että sillä tavalla suojeltaisiin ilmastoa. Se voisi olla myöskin taloudellisesti järkevää, mutta ei mitään sen enempää tästä, koska muuten tämä ei lopu koskaan tämä keskustelu. Mutta mitä tulee pyöräilyyn, niin ihan hyvä myöskin sähköpyörät, oikein hieno asia. Siihen täytyy paneutua. Siitä on ympäristölle hyötyä ja se on terveellistä ja myöskin hauskaa touhua. Mutta mitä tulee sisävesiliikenteeseen, se usein ja lapsenkin asemaan, sitä ei oikeastaan kaikkialla käytetä. Ja mitä tulee sitten vielä tähän Volkswagen-juttuun, sanottakoon, että nämä testit, jotka tehdään todellisessa, niin sanotussa todellisessa käytössä, niin olisi tärkein asia. Mehän tulemme Strasbourgissa vielä täysistunnossa tätä asiaa käsittelemään ja korostamaan. Ja olisi hienoa, jos voisitte tätä asiaa peräänkuuluttaa myöskin neuvostossa. En tiedä, missä määrin se on mahdollista, mutta vielä kerran kiitokset läsnäolostanne ja vierailusta. Kiitoksia seuraavan edustaja Kyllönen. Kiitoksia puheenjohtaja. Lämpimät kiitokset ministerille ja hänen joukkueelleen tuloksia tuottavasta ja aktiivisesta työotteesta neljännestä rautatiepaketista olisin kysynyt sen verran näistä keskusteluista neuvostossa, millä tavalla jäsenmaat pääpiirteissään suhtautuvat voimassa oleviin pitkiin sopimuksiin, jotka usein liittyvät rautateiden kaukoliikenteeseen tai pitkän matkan liikenteeseen. Ja oliko keskustelu siirtymäajoista, voiko sitä määritellä värikkääksi vai onko sieltä löydettävissä ihan, ihan selkeät rajaukset, että miten, miten pitkälle ajanjaksolle erilaiset sopimukset voivat ylipäätänsä olla voimassa. Puhun siis nimenomaan niistä sopimuksista, jotka on tällä hetkellä olemassa. Liikenteen ilmaston uuden kasvun, työn, eurooppalaisen nousun elementtinä. Toivoisin, että Luxemburg jatkaisi samaa, samanlaisella työotteella kuin tässä rautatiepaketissa, koska itse näen, että meillä on valtava potentiaali käyttämättä siinä yhteydessä, että liikenne, ilmasto, uusi kasvu, työ Euroopan nousu eivät sulje toisiaan pois, vaan me aidosti liikenteen dekarbonisaatiolla, digitalisaatiolla, resurssien järkevällä käytöllä pystytään luomaan myös liikennesektorin kautta uutta työtä ja kasvua Eurooppaan. Ja sitä keskustelua minun mielestä nimenomaan liikennesektorin lähtökohdista käydään liian vähän. Ja aina käännytään siihen, että ei voida tehdä mitään – toimet on liian haastavia, kun itse näen, että ne on todella iso mahdollisuus meille nimenomaan Euroopassa, joka on innovaatioiden ja osaamisen keidas. Joten toivon, että pystytte puskemaan pienenä, aktiivisena, tehokkaana ja osaavana maana tätäkin asiaa eteenpäin. Ja kuten sanoin ensimmäisen kerran tavattuamme, että may the force be with you So I hope the force will be with you all the time when you are leading. Thank you. Danke sehr, jetzt Karin. Oikein paljon kiitoksia. Seuraavan edustaja Karima Deli. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa ministeri, tervetuloa. On kunnia saada teidät valiokunnan vieraaksi. Ensin haluaisin todeta, että ministerin viimeisin tapaaminen oli ensimmäinen lajissaan. Kerrankin pyöräily kysymyksenä nousi esille. Tämä on aivan uskomaton etappi eurooppalaisessa lähestymistavassa. Me voimme tällä tavalla taistella ilmaston lämpenemistä vastaan ja tunnustaa kaikki ne hyvät seikat, joita tästä koituu ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Täytyy muistaa myös työpaikkapotentiaali. Sekään ei ole mikään pieni asia. COP21 on meille hyvin tärkeä tapaaminen. Julkilausuma totta kai on tervetullut, mutta nyt täytyy todella toteuttaa eurooppalaista politiikkaa, jolla myös suositaan pyöräilyä. Kollegat nyt sanovat, että hienoa, hienoa. Toivottavasti he tukevat samaa kantaa kuin mikä minulla oli omassa mietinnössäni kestävästä kaupunkiliikenteestä. Tällä hetkellä Kyse ei ole niinkään siitä, että toisiaisuus kyseenalaistettaisiin. Useinhan meitä siitä syytellään. Nyt tarvitaan todellista eurooppalaista politiikkaa, jolla voidaan suosia uusia välineitä, jotka ovat hyväksi sekä planeetalle että myös terveydelle ja ympäristölle. Tämä on tärkeää aihe, mutta eihän ilmaston lämpenemisen vastainen taistelu sisällä pelkästään pyöräilyä. Kioton pöytäkirjan jälkeen pyöräily nimenomaan on liikennesektorina valtavasti lisääntynyt. Miten voimme toimia niin, että saadaan joko maanteiltä liikennettä siirtyykö raiteille tai sisävesiliikenteeseen. Kun puhun tästä, puhun maanteista ja Tämähän nousi esille luonnollisesti tässä dieselskandaalin yhteydessä, Volkswagenin skandaalin yhteydessä. Me tiedämme, että tämä on aivan järkyttävä skandaali. Komission jäsen viime viikolla äh, Strasbourgin täysistunnossa vastasi meille ja vastaus oli melkomoinen pettymys, lievästi sanottuna. Jäsenvaltiolle annetaan liikkumavaraa. Teette mitä haluatte ja me sitten katsotaan, äh, katsomme jälkikäteen. Volkswagen ei ole pelkästään Volkswagenin skandaali, vaan kyse on koko autoalan skandaalista. Tästä täytyy ottaa käsittelyyn myös vakavat valvontaan liittyvät kysymykset. Komissio ja Euroopan parlamentti käsi kädessä joutuvat sanomaan selkeästi, että nyt riittää. Me emme voi enää toimia tällä tavalla, että meitä pidetään tässä panttivankeina Äh, on väitetty, että diesel ei ole saastuttavaa, hinta on perusteltu näillä perusteilla. Kaikki annettiin ikään kuin, maalattiin sellaisessa valossa, että diesel on niin hyvä, että sehän on puhtainta energiaa. Mutta Volkswagenin tapauksen pohjalta me tiedämme, mikä tilanne on, ja tämä on ollut tiedossa jo vuodesta 2014 lähtien. Tutkimuksia on julkaistu jo, ja ne toivat esille petok lapset ja kukaan ei ole tehnyt yhtikäs mitään. Tässä kysymyksessä Luxemburgin puheenjohtajavaltiona täytyy nostaa käsittelyyn testauskysymykset ja sen lisäksi myös se, minkälaista työohjelmaa me tässä noudatamme, jotta autoteollisuus saadaan päivitettyä uuteen tilanteeseen. No sitten tämä raidepaketti. Tarkoitus oli saada aikaiseksi harmonisoitu raide liikennealue, joka voisi olla houkuttelevampi verrattuna maanteihin. Tätä tavoitetta jäsenvaltiot eivät saa hylätä. Nyt ne viivyttelevät. On jo korkea aika, että ministerit painostaisivat jäsenvaltioita, jotta todella saataisiin raidepaketti käyntiin. Ei voida vain tyytyä siihen, että on tekninen pilari ilman poliittista pilaria. Tarvitaan molemmat. No sitten uusi liikkuvuus. Siitäkin jotakin tulisi puhua. Kun ajatellaan kaupunkiliikennettä, nyt on Uber, Google Car ja niin edelleen. Päätän puheenvuoroni puheenjohtaja, olen puhunut jo liikaa, mutta näiden kysymysten tulisi olla lainsäädännöllisen työn keskiössä. Uber minun mielestäni ei ole tek teknologinen uusi palvelu, vaan kyse on liikennepalvelusta. Joten tämän valiokunnan tulisi käsitellä myös tätä kysymystä. Kiitos ministeri. Danke sehr. Kiitos ja seuraavana edustaja Bach. Danke, Herr Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Minulla, jos kello on ilo luksemburgilaisena toivottaa tervetulleeksi Luxemburgin liikenneministerin ja hänen tiiminsä. Ja kiitos kuuluu hänelle ja hänen tiimilleen tästä menestyksekkäästä lopputuloksesta neljännen rautatiepaketin osalta. Kuten Vim jo antoi ymmärtää, tai oikeastaan sanoi, että edellisten PJ-kausien aikana hirveästi kiitosta ei voinut tarjota, mutta kyllä Latvia teki hyvää työtä. Pienet maat ovat nostaneet päätään ja mielestäni sitäkin olisi pidettävä hyvänä asiana. Te onnistuitte saamaan alaan hiukan vakautta ja 20 vuotta olen seurannut tilannetta, rakenneuudistuksia seurannut ja ala on ollut ipätietoinen, joten kyllä nyt kiskoalalla ollaan tyytyväisiä kun tiedetään mikä on pelin henki, eli nyt voidaan todellakin panostaa kasvuun ja saada ikään kuin tätä menetettyä valta-asemaa vähän takaisin. Ei tämä itsestään toteudu, mutta on hienoa huomioida asiakkaat. Asiakas on kuningas ja kuten sanoitte, nämä laatukriteerit ja tulosvastuu ja niin poispäin. Minä uskon, että Parlamenttikin on ollut asiasta samaa mieltä. Kolmikantaneuvotteluissa varmaankin saadaan hyvää työtä tehtyä ja tuloksia aikaiseksi. Niin kuin kollega Zieler totesi näihin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, niihin että puuttuneet laisinkaan, mutta ihan lyhyesti siihen liittyen Euroopan parlamentti ja liikennevaliokunnalla on ollut selkeä näkemys siitä, että jos sopimusta ei uusita, niin mitä sitten tehdään henkilöstön suhteen? Kyllä meillä pitäisi olla selkeä viesti myöskin työntekijöiden osalta. Sen verran rautatie liikennepakettiin. Ja mitä tulee sitten tähän päästöskandaaliin täältäkin, tästäkin asiasta on varmaan keskusteltu. Tätä voitaisiin kuvata Volkswagen-skandaaliksi tai petokseksi. Ei tälle löydy sanoja, jotka olisivat riittävän kovia. Mutta ei nyt mallata piruja seinille. Tietenkin petoksesta on päästävä eroon, mutta toki diisseliä voidaan puhdistaa entisestään ja siihen pitäisi panostaa. Ja siksipä kysyisinkin seuraavaa. Täällä parlamentissa me olemme oikeastaan pari-kolme vuotta takaperin peräänkuuluttaneet näitä realistisia kokeita, eli ja että meillä olisi myöskin riippumattomia tarkastuselimiä. Ongelmana on juuri se, että komissio ei ole riittävän päättäväinen, kuten näimme, ja jäsenvaltiot taas harovat vastaan. Euroopan laajuisia riippumattomia riippumattomia valvontaelimiä ei haluta, eikä haluta mitään realistisia päästökokeita saada aikaiseksi. Ja nyt kysyisin, miltä tilanne näyttää neuvostossa? Onko neuvosto vihdoinkin valmis etenemään tällä tiellä? Kiitoksia. Kiitoksia ja sitten oma puheenvuoroni vielä ja sitten ministerille vastausmahdollisuus. Ines, sinulle ensin toteaisin, että toisin kuin sinä sanoit, niin ei tässä syynnetä liikennesektoria mistään. Kritiikkiä vain esitetään ja syynä on se, että se on unionissa ainoa ala, joka 90-luvulta asti ei ole pienentänyt päästöjä, vaan ne ovat kasvaneet kasvamistaan. Ja syynä on se, että liikennesektori ei ole ymmärtänyt omaa rooliaan. Autot kasvavat, ovat enemmän painavampia ja päästöt ovat sitten sen mukaisia. Ja sitten testit ovat epärealistisia, Euro 6-normi antaa 80 gramman päästömahdollisuudet realistisesti. Sellainen auto päästää kuitenkin paljon enemmän päästöä ilmaan. Mutta ala ei vain ymmärtänyt omaa rooliaan. Yksi luku. Jos katsotaan teollisuutta, niin aikanaan teollisuus sanoi, että ei tämä onnistu ikinä. Vuodesta 1990 päästöt ovat laskeneet 32 prosenttia, mutta mutta liikennesektorilla 28 prosenttia nousut. Toki teollisuuden puolella tämä on onnistunut suurilla tukiaisilla, mutta miljardeja on investoitu muihin aloihin, mutta siitä ei ole mitään iloa, jos liikenne ei puhalla samaan hiileen, joten meidän täytyy varmistaa, että olemassa olevia materiaaleja käyttäen päästöjä leikataan, se onnistuu jopa 25 prosenttia ilman sen kummempaa kikkailua. Tämän olisi pitänyt tapahtua jo aikaa sitten, joten kyllä meidän täytyy panostaa liikennesektoriin. Ei sen takia, ettemme pitäisi liikenteestä. Kyllä minä haluan olla liikkuva. Mutta 20 vuoden ajan liikennesektori ei ole vain tajonnut, mitä pitää tehdä ja mitä he voisivat tehdä. Ja sitten tähän pyöräilykysymykseen. Tämä taloudellinen ulottuvuus, Vim, sinähän itse viittasit siihen. Kyllähän asia mainitaan myöskin tekstissämme. 50 prosenttia kaupunkitavaraliikenteestä voidaan korvata niin sanottu kargopyörien kautta, rahtipyörien kautta, mutta ei tällaiseen panosteta. Mutta onhan meillä sähköpyöriä ja kaikkea muuta. Päästöjä voidaan leikata, mutta silti voidaan varmistaa, että tavarat päätyvät sinne, minne ne halutaan saada. Ja sitten vielä kolme asiaa, tämä vastavuoroisuusperiaate. Toki tällainen esitetty lähestymistapa sopii minulle mainiosti, mutta ongelmana on vain se, että välttämättä kaikki eivät toimi markkinoilla toivotulla tavalla. Ja se taas tarkoittaa sitä, että sitten jos halutaan markkinoilla toimia, niin sitten on olemassa myöskin kilpailua ja sitä taas ei haluta. Ja se taas nostaa hintoja ja sitä ei kukaan halua. Ja haluaisin kysyä, että miten neuvostossa tähän asiaan puututtiin. Ja sitten vielä yksi asia, johon Jos viittasi, niin henkilöstön asema, myöskin ajoneuvokaluston osalta tämä pätee. Kun ostetaan 15 vuodeksi uutta kalustoa, nehän kestää 3-40 vuotta, mutta Entä sitten jos ongelmia syntyy? Hanoverissa tehtiin niin, että henkilöstön tulevaisuus varmistetaan jo hankintojen yhteydessä ja sitten kalustopuoleltakin löytyy selkeitä sopimuksia. Kyse ei ole vain ainoastaan sosiaalisesta ulottuvuudesta, myöskin taloudellisesta ulottuvuudesta, ja siksi kysyisinkin, että miten neuvostossa asiasta keskusteltiin. Se minua kiinnostaisi. Ja nyt sinulla on vielä riittävästi aikaa vastataksesi näihin moniin moniin kysymyksiin. Ensimmäiseksi kiitos äh, tästä myönteisestä vastaanotosta rautatiepaketin osalta. Se ilahduttaa minua kovasti. Ja näin olen edessäkin optimistisempi, että voimme saada nopeasti päätökseen neuvotteluissa tämän paketin lopullisesti päätökseen nyt vastaakseni kysymykseen. No, ensimmäiseksi huomautus minusta. No, en halua se kantaa parlamentin asioihin, mutta minusta on loistavaa, että päivämääriä on jo valmiina, jotta kolmikantaneuvot aloitetaan, sillä se pitää dynamiikkaa yllä sitten, jotta päästään eteenpäin. Mitä tulee? Eri kysymyksenä ensimmäinen tämä yhteiskunnallinen kysymys, sosiaaliset kysymykset totta kai, niistä on keskusteltu työryhmissä mutta yleisesti ottaen emme löytäneet konsensusta siitä, että sisällytettäisiin yhteiskunnallisia lausekkeita tekstiin. Paljon vastahankaa oli eri jäsenvaltioita tätä lähestymistapaa vastaan, siis sen takia Luxemburgin puheenjohtajavaltio ehdotti kompromisseja tekstiin, mutta emme onnistuneet sisällyttämään niitä tekstiin. Ja sama pätee tähän vastavuoroisuuteen. Kyllä mä tämän asian esille, mutta emme saaneet enemmistöä sen taakse työryhmissä, jotta oltaisiin sisällyttää tämä periaate siihen, mutta no, nämä pari kysymystä pitäisi ehkä käsitellä kolmikantaneuvotteluissa. Nähdään sitten, että onko parlamenttikin, onko sen tilanne positiivisempi tai no, onko se menestyksekkäämpi? No, joka tapauksessa on hyvä keskustella tästä asiasta ja se on oikeutettua. Sitten avoimuuskysymys. Sekin tuli esille. Mielestäni tekstit ovat nyt melko tarkkoja avoimuuskysymyksistä ja säännöistä, jotka laadittiin rahoitusvirroista. Kun tämä teksti hyväksytään, niin voin sanoa, että on jäsenvaltioita kuitenkin, joille oli vaikeaa miellä tämä. Totta kai kompromissejakin tarvittiin. Emme mene kovin kauas alkuperäisestä tekstistä, mutta silti alku... mentiin ehkä jopa niin pitkälle, että tämä kompromissi kuitenkin ratkaisee ongelmat noilta osin. Ja parannamme tilannetta yleisesti kaiken kaikkiaan valtavasti. Sitten liikenne- ja CO2-päästöt. Ensinnäkin olen täysin samaa mieltä Van de Kampin kanssa, joka sanoo, että aina pitää muistaa kysymykset ja taloudellinen potentiaali liikennealalla. Menisin jopa pidemmälle. Eilen illalla minut oli kutsuttu erään toimijan tilaisuuteen. En nyt halua mainostaa heitä, kuitenkaan en mainitse heidän nimeään. Autoalan yritys siis kutsuivat minut keskustelutilaisuuteen ja sanon, että no, Volkswagen-tapaus on valitettava Euroopalle, EUlle. Sitä ei voi tietenkään hyväksyä, mutta valitettava, koska yleisesti ottaenhan EUssa teollisuustoiminta ei ole siinä pisteessä, minä haluaisin, että teknologiathan sallivat kuitenkin sen, että on vähemmän CO2-päästöjä, mutta kuitenkin tilanne on paljon parempi kuin muualla maailmassa. Ja nyt Volkswagenin tilannehan työntää meidät, tai äh, asettaa meidät puolustuskannalle ja sitä pitää päästä myös pois, sillä tässä on myös taloudellisia panoksia, kun katsotaan esimerkiksi Kiinan tilannetta tällä hetkellä suhteessa COP21. tämä on täysin uutta. Mitä tulee tapahtumaan Kiinassa? No Kiina siellä tärkein tai suurin ongelma liittyy ilmakehän saasteisiin. Ja siihen liittyy muutamakin ongelma. Teollisuuteen liittyy muassa on tietysti hiililämmitys, hiililämmitys ja toiseksi autoalan kasvu suurissa metropoleissa saa aikaan sen, että ilman, ilman niin saastunutta. Ja tämä aiheuttaa valtavia ongelmia kiinalaisille viranomaisille, sillä väestö on hyvin tietoinen näistä asioista. Jos katsot tämän elokuvan, joka julkaistiin verkossa YouTuben kautta, sen teki eräs kiinalainen nainen siis. Kiinassa miljoonat ihmiset katsoivat tämän elokuvan ja se pääsi siis läpi valtaapitävien sensuurista, mutta uskon, että Kiina tulee kääntämään tämän tilanne edukseen ja vaatii yhä enemmän teknologiaa joka auttaa ratkaisemaan tämän ongelman. Kyse on edestä suuresta maailmanmarkkinasta. Jos ajatellaan autoalaa siis. Kiinassahan kysyntä tulee vahvistumaan. He tulevat vaatimaan puhtaampia autoja. Ja tilanne on hyvin taudellinen. Onneksi siis Euroopassakin on ollut painetta ponnistella lisää kohti tehokkaampia autoja, jotka ovat vähemmän ympäristöhaitallisia, sillä näin ollen Euroopassa ollaan päästy siihen, että teollisuus on ponnistanut lisää ja toiminut kilpailukykyisemmin maailmanmarkkinoilla. Joten COP21 sen taustalla panostuu hyvin talouteen liittyvät suhteessa aikaisemman tilanteeseen, sillä Kioton pöytäkirja ei ole allekirjoitettu. Kiina sun muut eivät ole sitä allekirjoittaneet, joten olisi uudenlainen tilanne, jos pöytäkirjaa allekirjoitetaan Pariisissa ja päästään sitten oikeudenmukaisempaan, tasapuolisempaan tilanteeseen, joka muuttaa tilanteen talouden osalta täysin, ja se oli sitten mahdollisuus se, että EU-sakin teollisuus voisi kilpailla muilla markkinoilla puhtaammilla teknologioilla, jotka ovat myös tehokkaampia. Seuraavaksi Volkswagen-kysymys. No, keskustelimme neuvoston kokouksessa viimeksi. No, Kilpailukomissaari oli myös paikalla. Hän puhui meille toisesta Real Driving Emissions-paketista. Voin sanoa teille, että ministereiden vastaukset erityisesti Saksan ministerin vastaus. Hän halusi, että keskustelu on julkinen ensinnäkin, ja toiseksi hän sanoi, että nyt pitää päästä eteenpäin, pitää toimia mahdollisimman nopeasti ja saada tämä paketti läpi. Ja komissaari sanoi meille, että hän arvioi että neuvostossa yleisesti ottaen odottaa, että lokakuun loppuun mennessä saadaan päätöksen paketti, mikä on hyvä asia, sillä sen myötä saamme realistisemmat testit ja lähestymistapa on myös realistisempi suhteessa olemassa oleviin testeihin, mutta minulle tarina ei pääty vielä tähän, sillä kriisi on nyt ollut hyvin vakava, mutta se on silti mahdollisuus ja mahdollisuuteen pitää tarttua ja loppujen lopuksi pitää saavuttaa sitten tämä nollapäästöiset autot. Eli täysin puhtaat autot, sillä teknologia on olemassa, se pitää vain valjastaa käyttöön. Ja EU- ja jäsenvaltiot, niille rooli tässä on tärkeä, se infrastruktuuritasolla pitää toimia. Tämä pätee sähköiseen liikkuvuuteen, mutta myös muihin teknologioihin, vaihtoehtoja, jotka ovat olemassa perinteisille moottoreille. Esimerkiksi vety tulee mieleen. Siihen liittyy paljon potentiaalia autoalalla. Eli nyt kyseessä on mahdollisuus. Voitaisiin toimia nopeammin ja totta kai tietty siirtymäkausi tullaan aina kokemaan. Dieselin siirtymäkausi tullaan oma roolinsa. George Barthan on oikeassa, kun sanoi, että dieseliä voida tehdä paljon puhtaammaksi kuin mitä se on nyt, mutta näitä keinoja ei ole otettu käyttöön. Kaikki valmistajat eivät ole sitä tehneet kustannussyistä muun muassa, mutta tietty siirtymäkausi siis tulee, sitä pitäisi kuitenkin lyhentää, ja siirtymäkauden aikana sitten pitäisi käyttää teknologioita, jotka ovat jo olemassa ja jotka luovat puhtaampia autoja. Eli tässä on suuret panokset, mutta tähän liittyy myös mahdollisuuksia taloudellisesti, jos siis käytetään älykkäästi näitä eri osatekijöitä. Polkupyörät sitten, esimerkiksi kypäräkysymys, Sander esitti sen kyllä, sen olen Michael Kramerin kanssa samaa mieltä. Minusta pitää tehdä ero kahden asian välillä. Minä itse kuljen paljon pyörällä, päivittäin. Se on vähän siinä hyötyliikuntaa ja sunnuntaisinkin sitten laitan totta kai pyörän päähän, kun menen kilpapyörällä, sillä siinä kuulen nopeammin. Mutta kaupunkiliikenteessä sitten uskon, että sen pitää pysyä suosituksena eikä pakkona, sillä muuten tapamme monet hyödyt, jotka liittyvät polkupyö- tai pyöräilyyn, erityisesti siis kaupunkiliikenteessä. Minusta ei ole suhtaisuutta riskien ja etujen välillä, kun laitetaan pyörä kaupunkialueella. Sillä pitää varoa, ettei pyöräilyn houkuttelevuus kärsi. Tiettyjä tutkimuksia on tehty. Tietyt valtiot ovat pyrkineet tekemään tämän myös Australiassa siellä USAssakin osavaltiot ovat tätä tehneet, mutta he ovat kaikki sitten menneet tehneet, ottaneet takapakkia. Kuitenkin lapsien osalta olen kypäräpakon kannalla siksi, että lapset no eivät ole niin vastuullisia kuin aikuiset ja he ovat vielä he, haavoittuvaisempia, mutta tämä on eri asia. Yleisesti ottaen polkupyörä, sehän on liikennemuoto. Emme tule korvaamaan pyörää, että päästään parempaan tilanteeseen sanostaan sen avulla. Ja tämähän on kaikkein tärkeintä. Senpä vuoksi olen niin tyytyväinen, että tänä vuonna oli tämä liikkuvuusviikko, jossa pohdittiin sitä, että miten voitaisiin löytää oikea yhdistelmä eri, eri näitä liikennemuotoja. Ja sitten voitaisiin edistää samalla multimodaliteettia. Se auttaa meitä ratkaisemaan monia ongelmia Ja ikinä ei pidä ajatella, että on yksi ainoa liikennemuoto, joka ratkaisee kaikki ongelmat, vaan tarvitaan yhdistelmä kaikkia liikennemuotoja. Kiitos. Ja, damit wären wir am Ende. Näin pääsemme keskustelun loppuun, mutta pari viestiä vielä. Eilenhän me päätimme, että mahdollisimman pikaisesti keskustelemme tästä poliittisesta osiosta, jotta molemmat asiat saadaan samanaikaisesti valmiiksi. Ja siksi olenkin suvaitsevainen ja sanon, että on hienoa, että olette löytäneet nämä ajat, kokousajat ja onnittelut ja paljon kiitoksia sinulle, Wim van der Kamp. Toinen asia. Latvia onnistui viimeisenä päivänä valmistamaan tämän teknisen osion. Suuri työ oli siinä. En tarkoita että vain Luxemburg teki hyvää työtä, kyllä Latviakin teki oivaa työtä. Minä nyt korostan opettajan ominaisuudessa vain hyviä asioita, jätetään nämä huonot asiat mainitsematta. Kaikki kiittivät ja onnittelevat Luxemburgia tästä saavutuksesta ja puheenjohtajan ominaisuudessa yhdyn näihin kiitossanoihin. Kiitokset, että onnistuitte tässä työssä. Ja kun viimeksi keskustelimme asiasta, me pohdimme varasuunnitelmaa. Meidän tehtävänämme oli pitää nyörit yhdessä, näin teimme. Ja sitten kysyttiin myös meiltä, että mikäs on vaihto, varavaihtoehto. Sanoin, että olen optimisti. Sanoin näin, vaikka ei kuullut sinun näin jo aikaisemmin sanavan. Theodor Hois aikanaan Saksassa totesi, että ainoa sonta, jonka tunnen, joka ei ole minkäänlainen kasvualusta, on pessimismi. Joten on hienoa, että sinä olet ollut optimisti koko ajan ja saanut hyviä tuloksia aikaiseksi. Kiitokset koko tiimillesi osoittamastasi tuesta. Tiimisi kanssa olemme tehneet erinomaista työtä ja kiitokset, että pääsit tänne vielä kertomaan tästä omasta hankkeesta. Niin, jos olit ihan lyhyesti vielä. Tietenkin kiitokset omalle tiimille, niin kiitän sitä hyvin usein tästä työstä, mutta saan korostaa myöskin sitä, että kyllä Latvia teki peikauden aikana oivaa työtä, koska siltä pohjalta pystymme hyvin jatkamaan ja keskittymään poliittisiin osioihin. Kiitokset myöskin Alankomaiden kollegoille. He tekivät meidän kanssamme tiivistä yhteistyötä. Olkoon tämä esimerkkinä. Tämä kolmen tiimi teki hyvää työtä ja sai hyviä tuloksia aikaiseksi. Eli me koordinoimme työtä erinomaisella tavalla Latvia-peikauden aikana, myöskin meidän peikautemme aikana ja sitten tammikuusta lähtien, kunhan Alankomaiden väki tarttuu ruoriin. Näin täytyy tehdä, jos haluaa tuloksia saada aikaiseksi. Kiitoksia. No niin, kiitokset vielä tästäkin loppupuheenvuorosta. Näin olemme saaneet tämän asian käsiteltyä. Vielä kerran kiitoksia siitä, että Luxemburg-puheenjohtaja valtion ominaisuudessa oli kokouksessamme läsnä. Kiitoksia.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 So we can start our last point this morning. No niin, sitten viimeiseen esityslistan kohtaan. Eli suunnitteilla oleva täytäntöönpano toimenpide, So, ich komme nun zum nächsten Tagesordnungspunkt, die Präsentation einer geplanten... No niin, sitten viimeisen esityslistan kohtaan näin aamupäivällä. Den T-verkostoon liittyvä täytäntöönpanon toimenpide. Komissio on ilmoittanut hiljattain tällaisesta valmistelutyöstä sopeutustoimien toteuttamiseksi. Kyse on Länsi-Balkanin, Norjan ja Islannin TNT-verkostoja. Kuten aikaisemmin jo kerroin, niin on erittäin tärkeää, että me tarkastelemme sitä, miten komissio toteuttaa parlamentin myöntämiä delegoituja valtuuksia. Minä toivon, että me seuraamme asian etenemistä ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kerromme komissiolle meidän huolenaiheistamme, jotta komissio voi huomioida parlamentit ennen kuin lainsäädäntöteksti hyväksytään. Eli ilman parlamentin vihreää valoa, ei minkäänlaisia lain delegoituja säädöksiä niin kuin saimme sovittua. Nyt kollega Reuter saa puheenvuoron. Hän voi kertoa meille, mikä on tämänhetkinen tilanne täytäntöönpano säädöksen osalta ja aikataulu. Kollega Reuters, olkaa hyvä ja vielä kerran kiitokset siitä, että pääsitte paikalle. Uh, uh, Puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, hyvät naiset ja herrat, kiitos mahdollisuudesta selvittää teille prosessia, jonka mukaisesti leikoidut säädökset hyväksytään. Parlamentti on valmistellut suuntaviivoja 2011 ja 2013 ja vuoden 2013 lopussa tehtiin lähestulkoon yksimielinen päätös ja annettiin vahva tuki tälle TEN-T-asetukselle. Se astui voimaan 2013 vuoden joulukuun lopussa. Yksi määräyksistä, joka tähän sisältyy, oli mahdollisuus hyväksyä delegoituja säädöksiä, kun TNT laajennetaan naapurimaihin. Tähän sisältyy selkeä määräys siitä, että kartat ovat indikatiivisia. Ne voivat perustua korkean tason sopimuksiin. Jo ensimmäisien kuukausien aikana asetuksen voimaan astumisen jälkeen tällainen sopeutus hyväksyttiin niin, että itäisen kumppanuuden osalta tämä sisällytetään järjestelyyn. Nyt kun asetus on ollut voimassa lähes kaksi vuotta, me käännymme parlamentin puoleen, ehdotamme lisää delegoituja säädöksiä. Tästä on ilmoitettu parlamentille ja valiokunnalle johtajamme Onidin toimesta jo aiemmin. Tästä puhuttiin Riikan Tensi-päivillä ja myös muissa yhteyksissä. Te olette tämän aiheen kanssa jo varsin sinut, mutta haluaisin kuitenkin, että toimimme varsin, täysin avoimesti valiokunnan jäsenten kanssa ja myös puheenjohtajan kanssa. Ja tiedätte, mistä on kyse. Käsittelisin lyhyesti kahta kysymystä, Länsi-Balkania ja toisaalta Islantia ja Norjaa. Länsi-Balkanin tapauksessa päästiin korkean tason sopimukseen elokuun lopussa tänä vuonna. Länsi-Balkanin kuuden maan pääministerin kesken ja myös EUn jäsenvaltioiden ministereitä. Siellä oli aika monta mukana. Liittokansleri Merkel viime vuonna käynnisti tämän hankkeen Berliinissä ja sitten Vaimen Viinissä tämän vei eteenpäin ja prosessi saatetaan loppuun Pariisissa. Näytän kartat, modifioitut kartat hetken kuluttua ja toiseksi täytyy Islannin ja Norjan tapauksessa muistaa, että asetus on siirrettävä lainsäädäntöön eta mukaisesti. Lokakuun 30. päivä tästä on kokous ja lainsäädäntö siis äh, huomioidaan myös kansallisesti tällä tavalla. Olemme kuulleet myös asiantuntijaryhmää. Meillä oli myös parlamentin ja jäsenvaltioiden ja neuvoston asiantuntijat paikalla. Ja nyt voin esitellä teille tulokset. Seuraavalla kalvolla, tämähän oikeastaan jo selitinkin, voimme nyt siirtyä suoraan katsomaan karttoja. Näette tällä kalvolla kartan, oikealla puolella kalvoa. Tämä on jo TENTI-asetuksessa tällä hetkellä mukana. Vasemmalla puolella puolestaan kartta, jonka haluamme sisällyttää TENTI-asetukseen delegoiduin säädöksin. Mikä on sitten näiden karttojen ero? ei kovinkaan huomattava. Näette, että vasemmalla on vahvennettuja eikä näitä ohuita linjauksia ja se on karttojen välinen ero. Balkanimaat ovat hyväksyneet sen, että pidetään prioriteettina ydinrunkoverkkoa. Tässä ei muuteta millään tavalla verkkojen Eurooppa-välinettä, vaan kyse on TENTI-asetuksesta – ja sen merkityksestä. Jäsenvaltiot haluavat toteuttaa tämän, jotta voidaan keskittyä niihin investointeihin, jotka ovat tämän runkoverkon käytettävissä. Totta kai on niin kansallisia investointeja, mahdollisuus käyttää. Sitten meillä on myös IPA-väline, liittymistä valmisteleva väline ja myös Länsi-Balkanin investointiväline. Sekin on käytössä. Näin ollen prosessi mielestäni on hedelmällinen. Pikemminkin keskitetään eikä hajoteta rahoitusta eri puolille, joka ei olisi EU eikä myöskään Länsi-Balkanin etu. Tässä näette kartan maantieverkostosta oikealla puolella – kartta sellaisena kuin se on nykyisessä asetuksessa ja vasemmalla puolella kartta, jonka delegoidun säädöksin sisällytämme eh, asetukseen. Ja siinä on tunnistettu nimenomaan tämä runkoverkko. Ja sitten sisävesiväylät. Näette, että tässä ei ole minkäänlaista eroa karttojen välillä, koska kartta jo hyväksyttiin runkoverkoksi aiemmin. Tässä vielä viimeisenä seikkana Länsi-Balkanin osalta haluaisin korostaa sitä, että samaa metodologiaa on käytetty, kun runkoverkkoa on tässä identifioitu. On lähdetty liikkeelle pääkaupungeista, merkittävistä alueista, satamista ja sitten määräaikana on tämä 2030 sopimus on samanlainen, vaikkakin meille se on indikatiivinen suuntaa antava ja se on myös suuntaa antava budjetin näkökulmasta. Verkkojen Eurooppa-välinettä ei muuteta, vaan äh, samoilla näkymillä mennään. Tämä on tärkeä myös IPA ja Länsi-Balkanin investointivälineitä hallinnoiville kollegoille. Tämä on hyödyllinen askel tässä prosessista, prosessissa, kun olemme saaneet korkean tason sopimuksen pääministerien kesken Euroopan unionista ja Länsi-Valkanin maista. Myös komission ja ulkosuhdehallinnon edustajat olivat mukana. Toinen osa sitten, puheenjohtaja, aivan lyhyesti. Tässä on paljon vähemmän kommentoitavaa. Meillä on jo Islannin ja Norjan kartat mukana suuntaviivoissa – ja ne sisältävät myös osan runkoverkosta. Mutta nyt kun siirrämme tätä ETA-lainsäädäntöön komiteapäätöksellä, niin uudemman kerran olemme katsoneet sitä, onko kaikki statistisesti ja myös faktapohjalta aivan täsmällistä. Islannin tapauksessa yksi lentokenttä piti poistaa ja lisätä yksi merisatama. Nämä olivat tilastollisia muutoksia ja sitten Norjan tapauksessa piti poistaa 200 maa, lisätä toiset 200 maa, nimiä piti päivittää, ne eivät olleet enää ajantasaisia nimityksiä ja kaksi lentokenttää tähän lisättiin. Ja sitten maantieyhteyksien osalta Tämä havaittiin jo vuonna 2013. Norjan viranomaiset totesivat, että yksi sektio, tältä yksi osuus poistettiin ja toinen asetettiin sen korvaavaksi yhteydeksi. Tilanne on siis varsin suoraviivainen. Miten tästä sitten edetään? Me olemme jo kuulleet muita komission yksiköitä. Meillähän täytyy tämä sisäinen menettely ensin hoitaa, niin kuin tiedätte. Olemme tavanneet myös parlamentin ja neuvoston asiantuntijoita. Ja nyt ehdotamme hyväksyntää ja toivomme, että saamme sen lokakuun loppuun mennessä. Todennäköisesti puhumme marraskuusta. Tämän jälkeen luonnollisesti informoimme Euroopan parlamenttia. Aivan niin kuin puheenjohtaja totesi, teillä on sitten oikeus antaa hyväksyntänne tälle delegoidulle säädökselle. taika olla eri mieltä, sanoo puheenjohtaja sitten sen komitea informoimme näistä delegoidusta säädöksestä. Puheenjohtaja, totta kai perehdymme myös muiden naapurimaiden tilanteeseen, joilla on samantyyppisiä toiveita. Välimeren osalta tällaista karttaa ei vielä ole, työ on kesken. Itäisen kumppanuuden ja Turkin osalta ei myöskään ole runkoverkkokarttaa. Me teemme kuitenkin läheistä yhteistyötä valiokuntanne kanssa, jotta voimme tiedottaa teitä tulevista vaiheista vuoden 2016 osalta. Kiitos. Oikein paljon kiitoksia teille, kollega Reuters. Vim, haluatko sanoa jotain? Marinescu. Edustaja Marinescu. So. Kiitos puheenjohtaja. Minusta tämä on hyvä ehdotus. Ja se oli tarpeen, jotta lainettaisiin tätä verkostoa Länsi-Balkaneille. Minulla on muutama kommentti. Ensinnäkin kartalla on yhteys tähän Parachinin kattavan verkoston välille. Sen siis Serbian rajan ja Bulgarian rajan välille. Ja minusta Bulgarian karttaan pitää sisällyttää yhteys Dubordoverin ja Vidinin välille, sillä tällä hetkellä näin ei ole. Jos katsotaan ympärille, niin yhteydet Länsi-Balkanin ja naapureiden välille ovat tällä hetkellä ok, mutta tämä mainitsemani yhteys puuttuu toinen kysymys koskien hankkeisiin, jotka on tunnistettu. Ymmärrän, että tämä on vaikeaa, sillä on kuusi valtiota, miljardi, yksi miljardi, joten ei ole helppo valita hankkeita, mutta jos katsotaan karttaa, niin on yksi hanke tässä, toinen tuolla, kolmas tuolla. Entäpä sitten koordinointi näiden hankkeiden välille? Koordinointi näiden hankkeiden ja kansallisten hankkeiden välillä ja toisaalta myös näiden hankkeiden ja masterplan niin välille EUn naapurimaissa siis. Tästä koordinointia tarvitaan, jotta saadaan suurin hyöty tästä investoinnista. Mainitsitte myös Turkin. Entäpä Euroopan itäinen osa, Moldova, Ukraina? Mitään ei sanottu siitä, kiitos. Danke sehr und jetzt hat... Paljon kiitoksia seuraavana edustaja Ertuk. Tein virheen. Ismail, sinulla olisi pitänyt olla esittelen ominaisuudessa ensimmäisenä äänessä. Kovin Eipä mitään. Oikein paljon kiitoksia kollega Reuters. Kiitokset, että pääsitte tänne paikalle ja kerroitte meille tilanteista. Hienosti kerroitte TEN-verkoistoista. On hienoa saada ensikäden tietoa tämän hetken toiminnasta. Parin vuoden ajan me olemme korostaneet sitä, että TEN-verkostoja laajennetaan koko Euroopan alueelle ja Länsi-Euro, Länsi-Balkan ja Islanti ja Norja tietenkin kuuluvat tähän mukaan ja tämä toiminta on tehty hienolla tavalla ja minä olin yllättynyt siitä, että tämä toimi jäsenvaltioiden kanssa näin sutjakkaasti. Näin meidän tulisi jatkossakin tehdä myöskin itäisen kumppanuuden osalta. Tavoitteena on tietenkin se, että Euroopan unionissa ja rajojen ulkopuolella saadaan aikaiseksi yhteiset standardit – jotka taas antavat meille mahdollisuuden ihan lähitulevaisuudessa leikata hiilidioksidikaasupäästöjä, parantaa vuorovaikutteisuutta. Tämä on varmaankin ihan kiistaton fakta. Ja mielestäni tämä on komission kaikkien aikojen paras lainsäädäntöhanke ainakin liikennesektorilla. Mitä jatkoon tulee, niin mielelläni jatkan yhteistyötä kanssanne ja mielenkiinnolla jään odottamaan tulevia päätöksiä, jotka liittyvät näihin delegoituihin säädöksiin. Kiitoksia seuraavana Ajala Sender. Sí, yo también agradecer la información. Puheenjohtaja, minäkin haluan kiittää näistä saamistamme tiedoista. Ainakin meitä päivitetään tilanteen kehittymisen suhteen. Balkanin tapauksessa tämä Bulgaria-osuus ei ole otettu huomioon, mutta sopimus on kuitenkin olemassa. Saksan ja muiden raja-alueiden välillä. kun ajatellaan raideyhteyksiä ja mantieyhteyksiä ja sitten identifioidaan näitä uusia mahdollisia yhteyksiä, niin totta kai täytyy yhteydet olla olemassa äh, eri asianosaisten välillä. Eri jäsenvaltioilla on yhteisiä rajoja ja nämä hankkeet kohdistuvat useisiin jäsenvaltioihin. No sitten Islanti ja Norja. Ymmärrän, että tämä on tärkeää. Halutaan toimia kokonaisvaltaisesti, johdonmukaisesti. Mitkä ovat vaikutukset, mahdolliset vaikutukset rahoituspuolella? Mitkä ovat siis vaikutukset, kun tämä nyt on tällainen yleissuunnitelma, comprehensive? Entäpä sitten uudet tarjouskilpailut, joita ollaan suunnittelemassa. Danke sehr. Jetzt Andor Deli. Kiitos ja seuraavana edustaja Deli. Ähm, Kiitos puheenjohtaja. Minusta on erittäin tärkeää, että nämä suuntaviivat tai viivat hyväksytään, kun pohditaan tulevia hankkeita rahoitusta ilman näitä karttoja. Tuota ei voida tehdä kunnolla. Erityisesti tärkeä tämä on Länsi-Balkanin alueelle, kuten, kuten tiedätte ne kaikki, tai ilman Bosnia lukunoton ne ovat ehdokasmaita. Ja lisäksi ne ovat EU-maiden ympäröimiä, eikä voi olla niin, että on looginen täysin toimiva verkosto ilman Länsi-Balkanin maita. Ja kuljetus ja liikenne ja infrastruktuuri voivat myös hyödyntää koko alueen taloutta ja sen vakautta, sillä viime aikoina tämä on ollut suuri ongelma joten investoimalla näihin käytäviin investoidaan Euroopan talouteen ja vakauteen ja tulevaisuuteen, jos niin halutaan sanoa runollisesti. Lisäksi haluaisin pyytää teitä selventämään tätä rahoituspuolta, eli selittää yksityiskohtaisemmin siitä, sillä on täysin samaa mieltä kollegan Marin kanssa, että tarvittaisiin parempaa koordinointia näiden hankkeiden rahoitusten välillä. Ja toinen asia, jota pitäisi selittämään, mitä ovat strategi- markkinointistrategiat olleet. Markkinoilla tarkoitan EUn rahoituksen näkyvyys näissä hankkeissa, infrastruktuurihankkeissa, sillä esim. voidaan vetää sitten päätelmiä tästä South Stream keskustelusta, sillä venäläiset käyttivät siinä erittäin hyvää propagandaa tuolla alueella. Ja mikä on hyvin tärkeää on, että EUllakin on hyvä markkinointistrategia tällaisissa suurissa infrahankkeissa. Siinä kysymykseni kiitos. Danke sehr, jetzt Gesine Meissner. Kiitos ja seuraavana edustaja Meissner. Kiitos. Niin paljon kiitoksia. Ensinnäkin on hyvä asia, että Norja, Islanti ja Länsi-Balkanikin ovat tässä mukana. Tämä on hyvä konsepti kaikissa ryhmissä kaikki olivat samaa mieltä, että tämä metrokartta oli loistava veto ja tärkeä suunnitelma ja erityisesti Länsi-Balkanin suhteen on tärkeää, että meillä on tällainen kattava suunnitelma. Hyvä niin. Mutta sitten tämä rahoituskysymys, joka on täällä ollut jo esillä. Kyse ei ole vain ainoastaan EU-jäsenvaltioista tai muista, vaan myöskin kolmansista valtioista – jotka haluavat liittyä unionin jäsenvaltioksi, joten miten rahoitus järkevemmin hoidetaan ja miten sovitaan valtioiden ja hallitusten kanssa. Ja ovatko tässä työssä myöskin koordinaattorit mukana, siis käytäväkoordinaattorit. Heidän täytyy työskennellä oman käytävänsä osalta. Ja mielestäni on pari kolmekin koordinaattoria, jotka pohtisivat tulevaisuutta, miten tämä yhteys lähinaapureihin, kolmansiin maihin pidetään yllä. Ovatko nämä koordinaattorit mukana? Kiitoksia kollega Tapadella. Pentru că mi-ați dat în final cuvântul. Um, da, este o veste foarte bună extinderea rețelei. Kiitos puheenjohtaja. On hyvä uutinen, että verkostoa laajennetaan myös Länsi-Balkanille. Mutta aivan niin kuin tässä valiokunnassa olemme usein todenneet, minusta meidän tulisi keskittyä siihen, että laajennamme verkostoa Itä-Eurooppaan. Kyse on yhteyksistä, jotka johtavat muualle Eurooppaan. Haluaisin, että saisimme komissiolta jonkinlaisen vision, näkymän, kokonaisnäkymän näistä hankkeista. Infrastruktuurihankkeet Itä-Euroopan kannalta ovat äärimmäisen tärkeitä. Pitää ymmärtää totta kai yhteydet kolmansiin maihin, niihin maihin, jotka haaveilevat jäsenyydestä jonakin päivänä. Olemme, olen kollegoiden kanssa samaa mieltä siitä, että tarvitaan integroitussuunnitelma, jonkinlainen yleissuunnitelma, masterplan. Välttämättä kaikilla osilla ei ole yhteyksiä toisiinsa. Me emme saa yhteyksiä jäsenvaltioiden välille pakolla, ja jos tämä ei onnistu, niin sitten infrastruktuuri ei toimi. Ja tämä heijastuu luonnollisesti myös rahoitukseen. Kiitos. Kiitos. Niin, tulkkausta aina joutuu hiukan odottamaan, mutta nyt vielä kollega Van de Kamp. Niin, puheenjohtaja, kuuntelin täällä kollegoita ja näin ollen on yksi kysymys liittyen Islantiin ja Norjaan. Ymmärrän, että investoimme Länsi-Balkanin maihin, sillä ne ovat potentiaalisia EUn jäsenmaita, mutta tämä asetus, onko se tarkoituksena myös, että investoidaan Norjaan ja Islantiin? Ehkä tämä kysymys on hieman nationalistinen, mutta kun poliittista keskustelua nyt käydään rankasti, niin tämä kysymys pitää esittää. Ja, und das sind ja nicht gerade wenigstens Nord. Niin, ainakaan Norja ei ole mikään köyhä maa. Oli miten oli, kuulitte kysymykset ja nyt suurilla jännityksellä odotamme, mitä vastaatte näihin. Kollega Reuters, olkaa hyvä. Dear members, uh, let me... Kiitoksia herra puheenjohtaja, arvoisat kollegat. Aloitetaan siitä, mitä kollega Ertuk totesi sitten t määritelmän mukaan on tärkeä virstan pylväs. Me emme halua todellakaan vähätellä sen merkitystä, sillä me tiedämme, että me voimme viedä näitä sopivamme standardeja muihinkin maihin ja vahvistaa näin siteet, siteitä niihin. Ja mikäli näistä naapurimaista ei tulisikaan jäsenvaltiota, niin ainakin voimme tehdä yhteistyötä heidän kanssaan hyvinkin tiiviisti ja siihen me pyrimme komissiossa pääosasto Moven ja Nierin kanssa, kun tällaista toimintaa ehdotamme teille. Ja olisikin hienoa, että yhteistyötä jatkettaisiin, sillä minä uskon, että uusia vastavalaisia delegointisäädöksiä on tulossa. Ja mitä tulee asetuksen tärkeään laukette, me voimme esittää teille tällaisia säädöksiä vain ja mikäli se nauttii laajaa tukea korkealla tasolla. Ja mitä tulee Länsi-Balkaniin, niin elokuussa päätettiin asiasta ja tämä oli Merkelin aloite, mutta ei tämä ollut vain ainoastaan Saksan, Ranskan tai Itävallan hankkeesta, vaan kaikki saivat osallistua tähän toimintaan, jotta Länsi-Balkani saadaan täten lähemmäs Euroopan unionia. Ja sitten näihin yksittäisiin kysymyksiin. Kollega Mari Nesko, olette oikeassa sanoessanne, että on olemassa tällainen puuttuva linkki Serbian ja Bulgarian välisen rajan osalta ja tämä silta. Me olemme todenneet saman seikan ja tähän palataan, kunhan tulemme tänne taas uudemman kerran vierailulle, sillä me olemme päivittämässä 28 jäsenvaltion kokonaisverkkoa ja kaikki toimii vain ja ainoastaan mikäli tämä päivitys tehdään. Tästä jos sanoin. Eli 28 jäsenvaltion kartta on olemassa, siihen liittyy oma toiminta ja jossain vaiheessa huomioimme sen, minkä juuri mainitsitte tähän linkkiin liittyen. Sitten rahoitus asioista kyseltiin. Toden totta, koordinointia kaivataan delegoidun säädöksen kautta. Pyrimmekin siihen, että olemassa olevat välineet, kuten EPA, kes, ovat kohdennettujampia, kohdennettujampia kuin aikaisemmin. Tästä myöskin Länsi-Balkanin pääministerit sopivat. Mennäänkö tästä vielä pidemmälle? No ehkäpä toisessa vaiheessa, niin tätähän kollega Meissner kysyi. Voi hyvinkin olla, että kolme koordinaattoria valitaan ja heille annetaan laajennettu mandaatti, jotta he voivat hoitaa Länsi-Balkanin, eli muun muassa Reini ja Tonava käytävä ja Meillä on toinen koordinaattori, joka voisi hoitaa Bosnia, Herzegovina ja Serbian. Ja sitten meillä on vielä kollega Groskin, joka voisi huomioida myöskin Belgradin, Budapestin, Sofian, Turkin ja Kreikan Tesalonikin väliset linkit, mutta meidän täytyy edetä vaihe vaiheelta, eli ensin vihreä valoa parlamentissa delegoitun säädöksen liittyen, ja sitten voidaan katsoa, voidaanko koordinaattorin mandaattia laajentaa, ja sitten katsotaan, miten jatko sujuu. Ja mitä tulee sitten tähän rahoituspuolen koordinointiin, tätä voitaisiin käsitellä myöskin koordinaattoreiden kanssa. Varoja ei ole hirveästi käytettävissä. Kollega Marinescu viittasi tähän miljardin pottiin, mutta meillä on naapurusvälinekin käytettävissämme ja myöskin komissio toimisi kohdennetummin. Tämä prosessi on jo käynnissä. Me teemme Länsi-Balkanin alueen asiantuntijaa ryhmän kanssa ja DG Nearin kanssa yhteistyötä. Ja sitten vielä vastauksena muihin kommentteihin koskien Islantiin ja no- Norjaan kollega Sender ja Fanny Kamp kysyitte, että vaikuttaako tämä millään tavalla budjettiimme. Ei, me emme koske verkkojen Euroopan välineeseen mutta tärkeä tämä on, koska tärkeitä liikennevirtoja suunta Pohjois-Norjaan ja myöskin Osloon. Ja tietenkin järjestetään ihan lähitulevaisuudessa marraskuun alussa tarjouskilpailu. Se kestää tuonne ensi vuoden helmikuulle asti. Kollega Deli esitti kysymyksen, vastasin siihen, kyllä me vakauteen panostamme ja investoimme Meillä on oma strategiamme ja tulemme sitä tietenkin markkinoimaan. Meillä on sitä varten tämä delegoitu säädös, se on ensi vaihe, mutta sitten teemme tiivistä yhteistyötä pääosasto Niirin kanssa. Niin, ja sitten tämä itäinen kumppanuus, siitä kollega Dapatelkin puheenvuorossaan puhui. Ensimmäinen säädös, joka hyväksyttiin jo 2014 tammikuussa, silloin puhuttiin jo tästä kattavasta toiminnasta ja nyt tarkoituksena on tunnista tällainen runkoverkko. Se hoituu ehkä heti ensi vuoden alkupuoliskolla. Mitä tulee Välimeren alueeseen, niin ensi vuoden loppupuolella voidaan se saada kuntoon. Korkeatason ministerikokous siihen liittyen järjestetään lokakuussa. Siinäpä kaikki tältä osin. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Kiitokset kollega Reuters vierailusta. Päätöksiä ei me tee vielä tässä vaiheessa, mutta kiitokset myöskin tulkeille, koska vähän ylitimme tätä kokousaikaa, mutta me tapaamme iltapäivällä sitten Jan rakennuksen salissa 4Q2, eli kello 15 4Q2. Kiitoksia.